Dear colleagues, I would like to start the, the meeting. Uh, we have now a public... No niin, nyt voimme jatkaa ja aiheenamme on kuulemistilaisuus erittäin tärkeästä aiheesta, kohesiopolitiikan tuki PK-yrityksille. Siellähän kasvua tapahtuu. Ja näin ollen on tärkeää, että asiantuntijoidenkin esityksiä kuullaan tähän asiaan ja kuullaan myöskin käytännön toimijoiden kokemuksia puhujia. Meillä on tänään neljä. Ensinnäkin Rova Julie Pellegrin, joka toimii äh, teollisten tutkimus, teollisen tutkimuskeskuksen johdossa Milanossa. Kyseessä on myös tutkimuskeskus, joka vastaa tutkimuksesta, jonka me annoimme kohesiopolitiikasta ja PK-yrityksestä tehtäväksi. Ja sitten Business Europeista eh, Roa Milena Jaburkova ja eurooppalainen eh, PK-yritysten yhdistys. Sieltä Lyk Henriks on vieraanamme ja tämän lisäksi saamme esimerkin eh, Saksi-Anhaltin tilanteesta Saksasta ja äh, Thomas Riike, äh, joka toimii tutkijana äh, ja poliittisena neuvonantajana vastaamassa taloudellisesta kysymyksistä, kertoo meille Saksi-Anhaltin tilanteesta. Ensimmäisen puheenvuoron saa Rovasvili Pellegrin teollisen tutkimuskeskuksen johtaja Milanosta. Olkaa hyvä. sorry. Thank you, Mrs. Uh, so I'm indeed going to present... Kiitos puheenjohtaja. Aion ensin lähteä liikkeelle alustavista tuloksista PK-yritysten ja kohesiopolitiikan hallintosyklikysymyksestä. Tämä tulos on varsin tuore, noin kuukauden takaa. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kriittisen tärkeitä kysymyksiä pk-yritysten kannalta ja tukiyhteisöjen kannalta, jotka saavat apua kohesiopolitiikan kautta. Ohjelman hallinnointisyklin eri ajankohtina. Keskitymme rakennerahastoihin. Tämän katsauksen oletettu lisäarvo on se, että emme niinkään saisi valtavaa listaa kysymyksistä, vaan pikemminkin tekisimme kategorioita sellaisista kysymyksistä, joita täytyy yksityiskohtaisella tasolla käsitellä ohjelman hallinnointivaiheessa ja jokaisessa vaiheessa. Eli voisimme tunnistaa ne kysymykset, jotka ovat kaikista tärkeimpiä, kriittisiä, ja määrittelisimme jonkinlaisen prioriteettilistan niistä kysymyksistä, joissa toimet olisivat kaikkein tarpeellisimpia. Toinen tutkimuksen mielenkiintoinen seikka on se, että totta kai pk-yritykset ovat tuen saajia, mutta ne ovat muutakin. Ne toimivat tässä ikään kuin välittäjän roolissa. Palaan tähän kysymykseen myöhemmin. Sitten sana tutkimuksen metodologiasta. Tämä oli varsin suoraviivainen prosessi, kolme vaihetta. Ja toki meillä on varsin kattava kirjallisuuskatsaus näihin kysymyksiin, PK-yritysten kehityskysymyksiin taustalla – ja tunnistamme tietoaukkoja, jotka voimme sitten kahdella tiedonkeräyksen menetelmällä täyttää. Ensinnäkin meillä on tällaisia tapaustutkimuksia. Meillä on kuusi ohjelmaa eri jäsenvaltioista. Saksassa, Suomessa, Italiassa, Romaniassa, Isossa Britanniassa muun muassa. Tarkoitus on toimia niin, että aivan ohjelmatasolla ja parin konkreettisen toimen tasolla käsitellään tukea pk-yrityksille. Tätä täydentää sähköinen kysely, joka toteutetaan EU-laajuisesti. Tämä on etupäässä suunnattu tukiyhteisöille ja olemme saaneet noin 50 vastausta loppuvaiheessa sitten validoimme tuloksia, aivan erityisesti niin, että nämä saamamme tulokset katsotaan sitten uuden asetuksen tuomassa valossa. Kirjallisuutta tästä aiheesta on kovin paljon, niistä esteistä, joita pk-yritysten kehitystiellä on edessään. Tässä nopea katsaus kaikista tärkeimmistä kysymyksistä – tärkeimmistä esteistä, jotka nousivat esille avoimessa kuulemisessa silloin, kun käsittelimme Small Business Actia. Listalla esiintyvät kysymykset ovat hyvin tiedossa. Hallintotaakka, rahoituksen saanti, verotuksen taso, taitopuutteet, julkisten hankintojen ongelmat – Tämä kävi esille kuulemisessa. Kun ajattelemme rakennerahoitusta ja sitä, miten pk-yritykset saavat rakennerahastoista tukea, niin miten sitten käytännön tasolla toimitaan. Helpottuvatko ongelmat vai pikemminkin äh, tuleeko näistä ongelmista entistä vaikeampia? Tämä oli tutkimuksemme tarkoitus. Lähtökohtana meidän on ensinnäkin sovittava siitä, mitä me tarkoitamme hankkeiden hallintosyklillä. Me luotamme tähän kuvioon, jossa tunnistetaan neljä vaihetta. Eli ohjelmointi, valmistelu ja täytäntöönpano, täytäntöönpano ja sitten hallinnointivaihe. Ennen kuin tutkimus käynnistettiin, niin me kartoitimme hieman eri sidosryhmiä, joilla on rooli tai joilla mahdollisesti on rooli tässä syklissä, kun ajattelemme pk-yritysten tukemista – Pyrimme tunnistamaan erilaiset roolit, joita tällaisilla tukiyhteisöillä voi olla kautta koko hallinnointisyklin. Alustavana työkategoriointina me ehdotamme sitä, että olisi neljä ryhmää. Tehdään ero yritysjärjestöjen välillä, tuki, ja rahoituslaitosten ryhmän välillä ja toisaalta sitten on klusterit ja keskittymät, tällaiset yhtymät. Sekä yksityiset että julkiset organisaatiot ovat tässä mukana. Erilaiset järjestöt totta kai toimivat osittain rinnakkain, niillä on päällekkäisiä tehtäviä. Niillä on erilaisia tehtäviä, erilaisia asemia vaihdellen jäsenvaltioittain. Tässä ensimmäisen tutkimuksen vaiheen tulokset. Kyseessä on kirjallisuuskatsauksen perusteella se, että tunnistamme pääkysymykset, päähaasteet, kun PK-yritykset pyrkivät saamaan rahoitusta rakennerahastoista. Ensinnäkin ohjelmointivaihe. Minkälainen on kumppanuussuhde Riittääkö se, että kuulemme tuki tahoja? Pitääkö tässä olla todellakin aktiivinen osallistuminen pk-yritysten taholta tässä vaiheessa? Kun arvioidaan rahoitusongelmia pk-yrityksissä, niin voi olla, että tässä on puutteita ja puolestaan se voi johtaa siihen, että rahoitusvälineet ovat huonosti suunniteltuja. Seuraavassa vaiheessa, kun valmistellaan täytäntöönpanoa, Tarvitaan teknisiä yksityiskohtia tukikelpoisuussäännöistä. Tarvitaan myös tiedotusta entistä laajemmin niin, että voitaisiin saada uusia hankkeita, uusia ajatuksia synnytettyä, jotka kuuluvat näiden prioriteettien alaan. Ja totta kai kaikki tukiyhteisöt voivat toimia myös tiedotuskanavina. Seuraava vaihe on projektien käynnistäminen, luominen. Tässä on aika lailla pitkä, kattava lista erilaisia kysymyksiä. Liikkeelle lähdetään siitä, että aikaa valmisteluille ja hakemuksille on varsin vähän. Niin ikään tuen puute ainakin julkisista lähteistä silloin, kun kyse on siitä, että valmistaudutaan hakemuksiin. Usein joudutaan turvautumaan kalliisiin ulkopuolisiin konsultteihin. Sitten vaaditaan liiallista määrää asiakirjoja paperilla. Se, että kaikki todellakin vaaditaan paperilla, koetaan ongelmaksi. Sitten rahoitusaspektit, jotka liittyvät siihen, että etukäteisessä rahoituksessa on puutteita – usein vaaditaan myös takeita. Hallintoviranomaiset usein käyttävät varsin pitkän aikaa käsitelläkseen, hyväksyäkseen tai hylätäkseen hakemuksen. Tämä on sinällään jo ongelma, mutta se on myös mielikuviin, imagoon liittyvä ongelma, joka vaikuttaa siihen, että turvautuvatko hakijat rakennerahaston rahoitukseen tulevilla kausilla. Erilaisten hakukaavakkeiden käyttö ja menettelyjen käyttö eri ohjelmissa ja rahastoissa on myös ongelma. Ja liiallisesti kiinnitetään huomiota hallin, hallinnollisen yhteensopivuuteen, eikä niinkään hankkeiden laatuun. Sitten ohjelmat ja hankehallinnointi. Tässäkin on merkittäviä esteitä. Tukiyhteisöt joutuvat kenties palkkaamaan lisätyövoimaa, kun nämä hallinnolliset vaatimukset ovat niin raskaat. On myös syntynyt vaikutelma siitä, että asetukset, säännökset vaihtuvat jatkuvasti. Tämäkin voi olla ongelma pk-yrityksille, keskisuurille yrityksille. Vaikkakin suunta on myönteinen, niin muutokset jo itsessään voidaan havaita kielteisinä. Ne luovat epävarmuutta. Tärkeä iso luku käsittelee rahoituskysymyksiä. Voi syntyä kuilu pk-yritysten rahoitustarpeiden ja toisaalta hankkeen menettelytapojen aikataulun väliin. Jos syntyy maksuviivästyksiä, niin tämäkin voi sitten olla rasite PK-yrityksille. On myös muita rahoituskysymyksiä, jotka liittyvät rahoitushallintoon. Esimerkiksi, miten tulkitaan se, mitkä ovat tukikelpoisia menoja. Tämä on mainittu usein huomattavana taakkana yrityksille. Sitten tilintarkastukset ja kirjanpito. Tämäkin koetaan kovin aikaa vievänä ja hankalana. Teknistä apua pk-yrityksille mahdollisesti on vaikea saada. Tämä lista nostaa esille useita kysymyksiä. Ensinnäkin tiedon kerun kautta haluamme vahvistaa sen, jos on puuttuvia kohtia tai sellaisia, joiden merkitystä on liioiteltu. Haluamme myös identifioida, mitkä kysymykset ovat sitten herkkäluonteisempia. Ja onko tiettyjä ongelmaryhmiä, ryppäitä tietyssä ohjelmavaiheessa? vaiheessa? Onko tietty vaihe, joka on ongelmallisempi kuin muut ja joka va- vaatisi sitten lisäparannuksia suhteessa muihin? Vai onko pikemminkin kyse alakohtaisista eroavaisuuksista rahoituksessa kautta koko hallinnointisyklin? Entäpä sitten rajoitteet, ovatko ne yhteydessä erityyppisiin toimiin vai ovatko ne pikemminkin yhteydessä siihen, minkä tyyppisiä pk-yrityksiä tällä alalla toimii. Sitten paikalliset sosiotaloudelliset olosuhteet, miten ne vaikuttavat pk-yritysten asenteeseen hakea rakennerahastotukea – Tähän liittyy myös se kysymys, missä määrin kansalliset ja alueelliset käytännöt ja säännöt lisäävät hallintotaakkaa rakennerahastoissa. Ja viimeisenä kysymys siitä, missä määrin esteet ovat äh, havaittuja ongelmia vai ovatko ne objektiivisestikin sitä. tässä taustalla on se seikka, että toki on objektiivisesti havaittavissa olevia ongelmia, sitten on pikemminkin tällaisia subjektiivisia kysymyksiä ja, ja imagokysymyksiä, jotka liittyvät rakennerahastorahoitukseen. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavana Milena Chaburkova saa puheenvuoron Business Europein edustajana, joka siis ajaa Eh, liikemaailman etuja Euroopassa. Olkaa hyvä. Kiitos, eh, hyvä puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. Ja mm, tulen kertomaan heidän eh, Business Europein näkemyksestä näissä kohesiokysymyksissä. Ensinnä kerron hieman siitä, miksi pidämme kohesiopolitiikkaa tärkeänä ja sen jälkeen kerron hieman jäsentemme näkemyksiä kohesiopolitiikasta, pk-yritysten näkemyksiä näin ollen. Ja esitän myös joitain Business Europein suosituksia kohesiopolitiikasta pk-yritystä yrityksiä ajatellen. Ja kutakin hieman yksityiskohtaisemmin tarkastelen ja lopuksi sitten ähm, tarkastelen tarkistuksia. Katsotaan, onnistuunko käyttämään tätä tekniikkaa ensinnä. ei varmaankaan yllätä ketään, jos sanon, että eh, Business Europe tukee kohesiopolitiikkaa. Mutta kerron tästä hieman lähemmin vielä. Nyt tarkastella, miltä kohesiopolitiikka näyttää tulevaisuudessa, kun talouden näkymät ovat melko huonoja ja kovia leikkauksia on jouduttu eri jäsenmaissa tekemään. Me uskomme, että kohesiopolitiikka tulee olemaan yksi niistä vähöistä lähteistä, joita voidaan hyödyntää, kun investoidaan yritysten kehittämiseen. Ja tämä kannattaa mielessä pitää, kun neuvotellaan eh, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sillä, niin kuin juuri totesin, eh, on äärimmäisen tärkeää, että kohesio eh, politiikkaan mahdollistetut varat käytetään tehokkaasti. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää huomioida ö, olemassa olevat heikkoudet, koska ö, ne ovat olleet este ö, parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiselle. Tämän lisäksi yrittäjyyteen tulisi kiinnittää riittävää huomiota. Jos Euroopan unionin lopullisena tavoitteena on tukea työllisyyttä ja kasvua, niin yrittäjyyden tukemisen tulisi olla avainasemassa. Kun katsotaan ajanjaksoa 2000-2006, niin voidaan havaita, että 70 prosenttia 1,4 no, työpaikkaa, jotka tällä kaudella mm, saatiin, niin saatiin nimenomaan tästä luokasta, jossa tuettiin. Ja nyt kerron hieman jäsentemme näkemyksistä lähemmin. 41 jäsenfederaatiota kuuluu Business Europein. Kaikkiaan puhutaan 20 miljoonasta yrityksestä 25 maasta ja suurinta osaa näistä voidaan pitää PK-yritysluokkaan kuuluvina. Luokkahan ei ole mitenkään yhtenäinen, vaan varsin eh, monen kirjava niin siksi kokemukset ovat varsin erilaisia riippuen siitä, mistä maasta, miltä alueelta yritys on lähtöisin ja minkä tyyppisestä yrityksestä on kyse mutta eh, luokasta riippumatta eh, seuraavissa seikoista pitkälti jäsenemme ovat yhtä mieltä. Katsotaan, että on erittäin vaikeaa löytää eh, oikeaa informaatiota ja niin kuin tässä äskenkin todettiin, voi olla hankala ymmärtää näitä toimintatapoja ja rahoitusvälineet, ja tässä lähinnä puhun Jeremistä, koska sitä pidän erittäin tärkeänä. Tämä on varsin hankala tulkita, mitä tulee erilaisiin sääntöihin ja menettelyihin. Ne ovat varsin sekavia, eikä ole varaa investoida aikaa ja rahaa kaiken selvittelyn. Mitä sitten tehokkuuteen liittyen ehdottaisimme? Tärkeänä pidämme sitä, että on yksinkertaistettava menettely ja helpotettava pääsyä mm, rahoitusvälineisiin ja myöskin ekosysteemejä hyödynnettävä paremmin. Ja muutama konkreettinen esimerkki yksinkertaistamisesta ja siitä, mitä Puolan pk-yritykset ovat esittäneet. Ja nämä näkemykset pitkälti heijastelevat myöskin sitä tutkimusta, josta äsken juuri kuulimme. Yli 10 prosenttia päivittäistä työajasta kului eh, yhteydenpiton hallinnon kanssa, jotta hallinnolliset vaatimukset tuli hoidettua. Vain 88 prosenttia on sitä mieltä, että voidaan sanoa, että yrittäjyyttä tudetaan yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että on tärkeää tukea toimintaa innovaatiosektorilla, mutta että tähän asti ei ole vielä päästy. Niinpä Business Europeissa me katsomme, että tarvitaan parempaa hyväksytyvissääntöjen harmonisointia tarvitaan menettelyjen digitalisointia, on yksinkertaistettava tiettyjen kustannusluokkien esittelyä ja tällaista fast track-menettelyä PK-yrityksille, kun puhutaan hankkeista, jotka ovat kokonaisrahoitusosuuksiltaan varsin pieniä. Ja nyt muutama sana vielä rahoituksen saatavuudesta. Ja tässä Jeremy-väline siis lähinnä mielessä on, koska se tarjoaa PK-yrityksille kaikkein parhaat mahdollisuudet rahoitusvälineenä. Ja se on sitäkin tärkeämpi siksi, että on varsin hankala löytää yrityksille rahoitusta ja PK-yritykset kärsivät tästä kaikkein eniten. Esimerkiksi eh, pankkiluottojen saatavuus on hankaloitunut ja niinpä aluepoliittisten toimien tulisi mahdollistaa muun tyyppisiä rahoitusmuotoja. Varsin monilla sektoreilla vaikutukset saattavat olla myönteiset investointeihin, eli varat on mahdollista investoida uudelleen uusiin hankkeisiin. Ja kaikki tämä voi toimia vipuvaikuttimena EU-rahastoille. Eli näin päästään suorasta riippuvuudesta irti ja riski jaetaan näin yksityiselle sektorille. Jotta tällainen mahdollistuisi, tarvitaan rahoitusvälineitä, jotka ovat yksinkertaisia, selkeitä ymmärtää, joihin on helppo mennä mukaan, jotka nimenomaan tukevat PK-yrityksiä. Ja ehkäpä tässä voisin siteerata eh, Puolan ja Tsekin järjestön näkemyksiä. Eh, ne totesivat, että todelliset ongelmat liittyvät siihen, että ollaan riippuvaisia hallintaviranomaisista, koska näiden tulee ensin päättää siitä, miten osa varoista jaetaan alkuvaiheessa ja miten sitten päivittäiset operaatiot hoidetaan. Ja kyllä tiedetään Jessica ja Jeremin olemassaoloalueilla, mutta välttämättä ei tiedetä, miten hoitaa nämä rahoitusvälineet ja Puolan kollegat ovat todenneet, että esteitä nämä ovat siksi, että ei ole olemassa riittävää EU-lainsäädäntöä eikä myöskään kansallista lainsäädäntöä, joka helpottaisi näiden välineiden käyttömahdollisuuden. Sekin edustajat totesivat, että EUn ja kansallisen lainsäädännön välillä on tiettyjä ongelmia, jotka myöskin hankaloittivat Jeremy-ohjelman soveltamista. kun puhutaan hakijoista, niin prosessit ovat varsin aikaa vieviä ja monimutkaisia, eikä ole riittävää tietoa hakemusehdoista ja tuen saatavuusehdoista. Ja tämän vuoksi jäsenemme pitävät välineen käyttöön pääsyä tai sen hyödyntämistä varsin hankalana. Ja tässä lopuksi sitten kertoisin hieman tai puhuisin hieman ekosysteemistä. Katsomme, että suoratuki ei pelkästään riitä. Koko ekosysteemin on tuettava PK-yrityksiä ja tässä yhteen liittyvyys pienten ja suurten yritysten välillä olisi tarpeen. Meitä askarruttaa se säännös, joka ei tarjoa mahdollista sille, että joskus voisi voitaisiin tarjota suurille yrityksille kannustimia silloin, kun ne laajentavat tuotantoaan ja näin luovat uusia työpaikkoja. Meidän mielestämme tällä voi olla käänteinen vaikutus pk-yritysten mahdollisuuksille voida osallistua eh, erilaisiin arvoketjuihin. Ja tästä muutama esimerkki. Tsekkiin tasavallassa toteutettiin tästä kannustinpolitiikasta analyysi vuosina 1998-2008 eh, ja 14, eh, yli 14 000 uutta työpaikkaa tällä tutkitulla alueella perustettiin. Ja eh, suorat sijoittajat olivat taustalla ja 62 paikallista tarjoajaa oli mukana. Ja tämä on tärkeä tekijä, jota emme saa unohtaa. Itävallan tapauksessa 150 niin sanottua e, johtava kompetenssiyksikköä, suuria yrityksiä oli mukana. Ja kyseessä teollinen tuotanto ja sitten 30 seitsemästä osatutkintana vastasi. Ja tämä myöskin johti sitten suuren määrän PK-yritysten toimintaa alueella. Eli osallistuminen globaaleihin ketjuihin voi taata vakautta myös PK-yrityksille ja tarjota mahdollisuuksia laajentaa myöskin toimintaa ja tuotantoa. Tämän lisäksi tämä yhteys on erittäin tärkeä asia myös monen muunkin seikan vuoksi. Ja äsken juuri kuultiin esitys ja todettiin, että monesti ongelmana on se, että ei ole olla riittävän kilpailukykyisiä tai tietotaidossa on puutteita eikä voida innovaatioihin investoida riittävästi, sillä jos ollaan uutta arvoketjua tai tuotetta esittämässä, niin suuri yritys sen tulisi tukea PK-yrityksiä ja kouluttaa niitä, jotta tällainen yhteys syntyisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja jotta todellakin kaikki vaatimukset täyttyisivät ja voitaisiin laatuun ja volyymiin liittyvät seikat eh, huomioida ja saada ne sille tasolle, mikä on toivottavaa. Ja tällä tavalla saadaan myös tietoa näistä eri sykleistä, standardeista ja siitä, eh, miten tarvittaessa toimia myös kansainvälisesti. Ja sitten eh, tutkimus- ja kehityspuolella PK yrityksistä ainakin osa on varsin innovatiivisia ja kehittyy varsin nopeasti. Kyseessä voi olla varsin luova yritys, joka kehittää uusia tuotteita, mutta nämä suuret kumppanit sitten voivat olla onnistuvampia siinä, miten saatetaan nämä uudet tuotteet markkinoille, ei pelkästään kotimarkkinoilla, vaan kansainvälisestikin. Eli tällainen kanava tarjoaisi PK-yritykselle Eh, hyvät yhteysmahdollisuudet, eh, mahdollisuudet selvittää, missä eh, asiakkaita on, missä näitä uusia tilaisuuksia, mistä niitä saattaisi löytää. Ja olisi hyvä, jos tältä kantilta myöskin tutkimustoimia toteutettaisiin. Ja lopuksi vielä toteaisin, että Business Europein mielestä tarvitaan yhtenäistettyjä sääntöjä, yksinkertaistettuja digitalisoituja menettelyjä, yksinkertaista nopeaa äh, tällaista fast trackia PK-yrityksille päästä mukaan näihin hankkeisiin ja rahoitukseen. Ja näin ollen olemme tyytyväisiä tarkistuksiin, jotka täällä eh, olivat äänestyksessä, artikla 45, joka painottaa yksinkertaistamista ja 51 artikla myöskin, joka painottaa kapasiteetin kehittämistä myöskin eh, rahoitusvälineestä puhuttaessa. Ja aluekehitysrahasto asetuksen artikla 3, joka erityisesti mainitsee temaattisen koulutuksen ja tiedotusohjelmat mahdollisille edunsaajille. Ja tärkeää on alueellisissa yhteyksissä myöskin tukea tätä, jotta kaiken kaikkiaan menettelyt selkeytyvät ja yksinkertaistuvat. Siihenhän pyritään. Ja mitä tulee Jeremyin ja rahoitusvälineisiin, niin on hyvä, että artikla 3 vahvistaa rahoitusvälineitä ja toisaalta on hyvä, että alkupäämä kysymykset investointiin liittyen on huomioitu artiklassa 5 jossa nimenomaan tarkastellaan pääpainopistealueena pk-yrityksiä. Mitä tulee sitten eh, investointeihin tuotantoon, on oikein hyvä, että artiklassa eh, kolme nyt pk-yritykset huomioidaan, eli että nämä kannustimet pääasiassa esitetään pk- ja mikroyrityksille ja maatasolla, aluetasolla sitten voidaan katsoa strategisten investointien merkitystä. Me toivomme, että komissiossa ja neuvostossa ja myöskin täysistunnossanne eh, eh, huomioidaan nämä seikat ja eh, asia, josta te äänestitte, menee eteenpäin ja tullaan saamaan valmista tässä lainsäädäntöhankkeessa. Kiitos. Kiitos paljon toivoisin, että seuraavat puhujat käyttäisivät mahdollisimman lyhyeteytimekkäät alustukset, jotta jää keskustelullekin sitten aikaa. Seuraavan puheenvuoron saa, puheenvuoron saa Luke Hendricks, olkaa hyvä. So thank you for inviting what me here. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta tänään tähän kuulemistilaisuuteen. Sihteeristö on pyytänyt minua vastaamaan kolmeen kysymykseen. Yritän myös näin, yritän myös näin tehdä. Ensimmäinen kysymys. Miten PK-yritykset Euroopassa ovat voineet hyötyä kohesiorahastosta ja mitkä ovat olleet pääesteet tässä mielessä? Parlamentti on varsin optimistinen näkemyksineen. Tärkein osa kehityspolitiikan toimia on suunnattu pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Tietyistä erinomaisista tuloksista huolimatta tietyillä alueilla useat lähteet antavat ymmärtää, että vain 2-3 prosenttia pienistä yrityksistä ovat edunsaajia ja ne voivat saada vain noin 1-2 prosenttia näistä varoista käyttöönsä, riippuen totta kai jäsenvaltion tilanteesta. Aiemmin olemme jo saaneet tietoomme sen, että rakennerahastojen vaikutukset sosiaalisesti ja taloudellisesti ovat vielä tuntemattomat. Me tarvitsemme syvällisempää analyysiä näistä kysymyksistä. Vaikkakin rahoitusta on kymmeniä miljoonia euroja, niin toistaiseksi ei ole tehty minkäänlaista arviota siitä, minkälaisia erityisvaikutuksia näillä on erityisesti PK-yrityksiin. Ne odostavat kaikista eurooppalaisista yrityksistä 99,9 prosenttia. Mitkä siis ovat esteitä? Jo vuonna 2010 teimme ehdotuksia, jotka myös tälle valiokunnalle on toimitettu. Olemme tehneet tutkimuksen bottom-up lähestymistavasta lähtien ja siinä otettiin huomioon alueiden kokemukset ja paikallisten yritysjärjestöjen kokemukset 17 jäsenvaltiossa. Minkälaisia kokemuksia sekä hyviä että huonoja on saatu aikaiseksi? Me ehdotimme 105 yksinkertaistamismenettelyä. Oli yleisiä ongelmia, hallintotaakkaa, rahoitushallintoa, maksuviiveiden hallinnointia ja sitten välittäjäjärjestöjen rooli sekä kansallisesti että alueellisesti, konfliktitilanteiden välittäminen. Nämä ovat, kans, nämä ovat myös jonkinlaisia ongelmia, jotka kuulemme jo Pelekanin puheenvuorossa. Tässä siis aivan lyhyesti pääongelmat. Me teimme vuonna 2010 todellakin yli sata ehdotusta yksinkertaistamiseksi. Olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on hiljan huomioinut myös paljon meidän esittämme ajatuksia omissa ehdotuksissaan. Toinen kysymys, jonka esititte minulle, on se, mitä voimme ottaa opiksi näistä kokemuksista. Oikeastaan tästä voidaan ottaa opiksi neljä asiaa. Ensinnäkin kaikki alueet, jotka ovat ottaneet käyttöön tehokkaita toimia, riittäviä toimia pk-yrityksen edistämiseksi, ovat sellaisia alueita, jotka alusta saakka ottaneet käyttöön kumppanuussuhteen PK-kentän kanssa niin, että voidaan tunnistaa prioriteettialat. Toiseksi sellaiset alueet, jotka ovat vähemmän aktiivisia, jotka eivät toimineet kovinkaan aktiivisesti PK-yritysten tukemiseksi, ovat sellaisia alueita, joilla tällaisia kumppanuussuhteita ei ole. On hyvin tärkeää huomioida tämä seikka, jotta voimme tulkita artiklaa 5 yhteisessä puitteistossa. Siinähän puhutaan ö, työmarkkinaosapuolten eri sosiaalisten ja taloudellisten osapuolten huomioimista. Tämä meidän kannaltamme on ydinkysymys. PK-yritykset, pienet yritykset ovat jääneet usein tämän käsittelykehyksen ulkopuolelle. Mikroyritykset ja PK-yritykset ovat entistä epäröivämpiä, kun ne pohtivat sitä, ryhtyvätkö käyttämään tällaista rahoitusmahdollisuutta. Ne tahot, jotka edustavat näitä yrityksiä, eivät halua enää osallistua rakennerahastoihin, vaan mieluummin tekevät työtä alueen omien ohjelmien kautta. Ja kolmas oppi, joka on tärkeä myös jatkossa, on yhä selvempää, että EU 2020 pääprioriteetit täytäntöön pannaan alueiden tasolla. Näin ollen PK-yritykset voivat sitten tätä EU 2020 strategiaa toteuttaa todella alueellisella tasolla. Eli täytyy ottaa huomioon se, mitä aiemmin on opittu. Miten sitten jatkossa kohesiopolitiikkaa voidaan parantaa, jotta asetuksia voidaan yksinkertaistaa ja voidaan rohkaista pk-yrityksiä turvautumaan eurooppalaiseen rahoitukseen. Niin kuin sanoin, komissio on ottanut huomioon paljon meidän ehdotuksiamme tällä alalla. Kuitenkin haluaisin vielä toistaa pääongelmat, päähuolet. On tarpeen selkeyttää kansallisella ja alueellisella tasolla äh, selkeyttäviä tekstejä, jotta ei synny liian paljon tulkintoja. Tämä on usein johtanut siihen, että ei ole aina pitäydytty alkuperäisessä merkityksessä. Tulkinta on mennyt vähän liian kauaksi. Ja sitten tiettyjä hankkeita on hallintoviranomaisten toimesta pitänyt hylätä. Usein tämä on ollut pk-yritysten tai mikroyritysten kohtalona. Niin ikään on tarpeen vähentää minimiin äh, dokumentaatiota. Meillä pitäisi olla sellaisia dokumentteja käytössämme, joissa kerta kaikkiaan selkeytetään, selkeässä muodossa esitetään ehdottomat vaatimukset. Sitten meillä on Small Business Act, jonka tunnette oikein hyvin. Sen tiedot pitäisi toimittaa käyttöön vain yhden kerran per hanke. Pitäisi käyttää myös sähköistä arkistointia asiakirjojen suhteen ja harmonisoida eri ohjelmien asiakirjavaatimukset. Pitää myös olla etukäteismaksuista ja takeista vaatimukset, jotka huomioivat pk-yritysten realiteetit ja järjestöjen realiteetit. Tämä pätee myös suhteellisuusperiaatteeseen hakemuksessa. Tämä on yksi Small Business Actin perusperiaatteita. Nythän toimitaan niin, että ei huomioida yrityksen kokoa tai sen rahoitusmahdollisuuksia tai järjestön kokoa. Lähestymistapa on hyvin rajoittava, päinvastoin kuin periaate pienet ensin, joka on yksi Small Business Actin perusperiaatteista. Täällä on ollut sellainen seuraamus, että jotkut alueet tukevat vain hyvin suuria hankkeita ja suuria yrityksiä. Yksinkertaistamista ja joustavuutta tarvitaan myös välittäjäorganisaatioiden työssä niin, että voimme tukea PK-yrityksiä. Aivan erityisesti pienissä hankkeissa pitäisi myöntää tällaisia kokonaisrahoitusmuotoja. Mikroyritysten ja pk-yritysten rahoituksen saantoa pitäisi totta kai helpottaa. Me ehdotamme, että toimielinten pitäisi ottaa käyttöön viisi tointa. Nämä toteutettaisiin sen ajattelutavan mukana, joka meillä on Small Business Actissa. Ensinnäkin täytyy huomioida, mikä on välittäjää organisaatioiden rooli. Suurin osa PK-yrityksistä ei koskaan tule omamaan sellaista kykyä, että ne voisivat osallistua näihin hankkeisiin. Toisaalta taas hankkeet, jotka toteutetaan välittäjäorganisaatioiden avulla alueellisesti ja kansallisesti, hyödyttävät kyllä suurta joukkoa pieniä yrityksiä. Näin ollen pitäisikin olla vapaaehtoista politiikkaa, jolla voitaisiin tukea näiden järjestöjen toimintaa silloin, kun ne ovat vastuussa hankkeiden toteuttamisesta. Niiden tehtävää pitäisi yksinkertaistaa niin, että yks, yksinkertaistettiin, yksinkertaistettaisiin myös hallintomenettelyjä ja ne saisivat tällaista kokonaisrahoitusta helpommin. Sääntöjä on sopeutettava teknisen avun suhteen Vaikkakin tekninen apu on ollut varsin tehokasta, niin hyvin harvat organisaatiot ovat saaneet tällaista avukseen. Tämä tuli esille myös tutkimuksessa, jota eh, Rova Pellegrin esitteli. Tekninen apu on ollut hyvä, mutta se on yksi paremman kumppanuuden ja hallinnoinnin välineistä alueilla, ja se voisi helpottaa myös yritysjärjestöjen tehtävää. Kolmas toimi, joka pitäisi toteuttaa, on se, että pitäisi perustaa, komission tehtäväksihän tämä jää, jatkuva tiedotus- ja koulutusohjelma kaikkien toimijoiden ulottuville. Hankkeen johdolla on yleensä käytössään kaikki tarvittavat tiedot. Tarvitaan yhteistyötä näiden johtohenkilöiden välille. Usein hallinnollinen ja, ja hankejohdon yhteistyö on riittämätöntä. Vaarana on se, että tiedon laatu heikkenee ja kumppanuuden laatu heikkenee. Meillä on oltava teknisen avun puitteissa yhteinen tiedotus- ja koulutusväline. Neljäs ehdotus on se, että tämä vain kerran periaate on toteutettava. Tilanteet ovat hyvin monimutkaisia jäsenvaltioissa ja alueilla. Koordinaatiossa on puutetta, kun ajattelemme monitorointia eri tasoilla. Yritysjärjestöt kokevat melko moista lannistusta näiden tehtävien edessä. Tämäkin oli mukana tutkimustuloksessa. Tämä vain kerran periaate pätisi myös tilinpitoon ja valvontaan. Nythän näitä järjestelmiä on lukuisia. Eli olisi tällainen yksi ja ainut valvonta faili, johon voitaisiin ryhmittää kaikki tarpeelliset tiedot kaiken tyyppisistä valvonnoista kaikilla tasoilla. Ja lopuksi meidän on luotava välitysjärjestelmä, riidan ratkaisujärjestelmä erilaisten tulkintojen välillä. Suurin osa ongelmista, jotka liittyvät siihen, miten eurooppalaisia, alueellisia tai kansallisia tekstejä tulkitaan sen suhteen, mitkä ovat tukikelpoisia hankkeita. Tähän liittyy myös tilintarkastus, maksuhallinnointi. Tämä voitaisiin helposti toteuttaa kaiken osapuolten välisen vuoropuhelun kautta. Näin ollen me tarvitsemme uudenlaisen kiistanratkaisuvälineen. Kiitos. Eh, thank you. I would give the floor to Mr. Thomas. Kiitos. Ja nyt herra Thomas Riikke saa puheenvuoron. Hän eh, toimii poliittisten asioiden neuvonantajana talouskysymyksissä Saksi Anhaltin pysyvässä edustustossa. Mutta puhukaa mahdollisimman lyhyesti, jos voitte. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos ensinnäkin kutsusta eh, saada tulla tänne ja hyvää iltapäivää kaikille. Tässä äskeisissä puheenvuoroissa on jo kuultu paljon tärkeitä näkemyksiä ja voin näin hieman typistää omaa puheenvuoroni, jotta aikaa jää myös keskustelulle. Saksi-Anhaltin osavaltio on yksi uudesta osavaltiosta ja asukkaita on yli kolme miljoonaa. Magdeburg on pääkaupunki ja pohjoisosissa paljon on koneteollisuutta ja eteläiset osat sitten ovat pikemminkin kemian teollisuuden aluetta. Saksi Anhaltissa on noin 60 000 yritystä, joista 99 prosenttia PK-yrityksiä, keskikokoisia yrityksiä, 86 prosenttia työllistyneistä toimii näissä ja PK-yritykset eh, tuottavat liikevaihdosta 61 eh, prosenttia Saksian haltin osavaltiossa. Ja vielä muutama sana näin ollen PK-yritysten merkityksestä. Niillä on suuri merkitys omalle osavaltiollemme, koska ne tuovat eh, BKTstä suuren osan ja myöskin työllistävä vaikutus niillä on huomattava. Ja myöskin innovatiivisuuden kannalta niiden rooli on merkittävä. Kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin tällöin eh, katsoimme, kuinka tärkeää olisi eh, saada Saksi Anhaltista – osavaltio, joka on aivan yhtä moderni kuin Saksan ja Euroopan muut kehittyneet talousalueet. Siihen kohesiopolitiikassa tähtäsimme ja tässä tavoitteessa olemme aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa voineet hyödyntää. 90-luvulla erityisesti, kun jouduttiin tähän transformaation siirtymäkauteen. Siitä oli kyse silloin. Nyt sitten pikemminkin tarkastellaan yritysten innovatiivista puolta ja tässä voidaan hyödyntää kohesiopolitiikkaa ja olemassa olevaa ammatti, jotta voidaan tällä tavalla yrityksiä kehittää ja toisaalta huomioida myöskin väestörakenteen muutoksen mukanaan tuomat haasteet. Kerron tässä eh, hieman näistä tavoitteista. Ja ensimmäinen tavoite ilman muuta on alueen kilpailukykyisyyden ja yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen. Toinen tavoite liittyy innovatiivisen kapasiteetin eh, tehostamiseen ja parantamiseen. Tämä on tärkeä asia aina enenevässä määrin. Ja kolmas tavoite liittyy sitten e, yrittäjyyden edistämiseen ja tukemiseen uusien yritysten perustamisessa auttaminen. Nämä kolme päätavoitetta saadaan hoidettua kehitysrahaston tuella ja sitten työpaikkojen turvaaminen ja e, työ työntekijöiden ammattipätevyyden kysymysten hoitaminen kuuluu pitkälti sosiaalirahastolle. Nyt sitten hieman rakenteista. Niin kuin jo totesin, alueellamme on paljon koneteollisuutta, myös autoteollisuutta, tämän lisäksi elintarviketeollisuutta ja eteläisissä osissa sitten kemian teollisuutta, suuria kemian puistoja – kemianteollisuuden puistoja löytyy eteläisistä osista. Ja biomassaa, tuulienergiaa eh, ja myöskin vetyä ja bioteknologiaa hyödynnetään, kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä. Mitkä ovat sitten ne painopistealueet, joihin olemme kilpailukykyisyyden vahvistamiseksi erityisesti panostaneet? Ensinnäkin on tuettu yrityksiä niiden kasvuponnisteluissa ja tässä on onnistuttu, kun on saatu tukea aluekehitysrahastosta. Ja tärkeää on ollut löytää uusia markkinoita ja on pyritty tukemaan yrityksiä niiden kansainvälistymispyrkimyksissä. Ja kolmantena ja tärkeänä on sitten yrittäjyyden tukeminen ja varsinkin uusien nuorien yrittäjien tukeminen alkuvaiheessa ja on esitetty tätä tukea jo yliopistojen kautta ja toisaalta panostettu yritysten verkottautumismahdollisuuksiin eri tavoin. Tästä taulukosta käyvät ilmi eh, sitten ulottuvuudet ja tukien laajuudet. Aluekehitysrahaston panoksen lisäksi on käytetty myöskin eh, kansallista eh, tukilähdettä. Näitä on yhdessä hyödynnetty ja tässä tulokset vuosien 2000 10 osalta. Eli kun puhutaan kokonaisteollisuudessa, niin noin 2,2 euroa oli tämä tuen laajuus ja noin puolet määrästä eh, esitettiin PK-yrityksille tällöin. Ja kolmasta sarakkeesta eh, näkyy se, miten hyvin on voitu näin tukea uusien työpaikkojen syntymistä. on voitu hyödyntää aluekehitysrahastoa ja parantaa infrastruktuureita ja noin 71 000 työpaikkaa on joko perustettu tai tuettu ja näistä 40, yli 46 prosenttia PK-yrityksissä kun kilpailukykyisyyttä pyritään vahvistamaan, niin se on vain yksi osa PK-yritysten tukemista. Tämän lisäksi on tärkeää tukea myöskin innovatiivisuutta PK-yrityksissä. Jokin aika sitten eh, pidettiin, järjestettiin eh, kysely maanlaajuisesti, jossa PK-yritysten johtajat esittivät seuraavanlaisia esteitä sille, miksi katsoivat, että oma yritys ei voi toimia. 43 prosenttia katsoi puutteeksi sen, että ei ole sisäisiä rahoituslähteitä. 37 prosenttia eh, näki ongelmana ulkoisten lähteiden puutteen ja 29 prosenttia totesi, että ongelmana oli se, että joko henkilökuntaa tai riittävän osaavaa henkilökuntaa ei ollut riittävästi. Tämä on yksi syy sille, miksi aiomme hyödyntää rakennerahastoja enenevässä määrin innovatiivisuuden vahvistamiseksi. Vuosina 2007-2011 Saksi-Anhaltin osavaltiossa aluekehitysrahaston kautta noin 300 miljoonaa euroa on suunnattu innovatiivisuuden vahvistamiseksi yrityksissä. Ja esimerkin voi antaa tämän tyyppisestä ohjelmasta. Kyseessä on ohjelma, jolla tuetaan PK-yrityksiä eh, sopimushankkeissa. Tuemme esimerkiksi yrityksiä niiden toimissa eh, toteuttaa sopivia tutkimuksia tai solmia eh, sopimuksia yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa, jotta tällä tavalla yritykset voivat parantaa kilpailukykyisyyttään ja innovatiivisuuttaan ja kaiken kaikkiaan tällä tavalla toimia innovatiivisemmin. Toinen painopiste alueista innovatiivisuuden tukemisessa on verkostojen tukemiseen perustuva. Kuten jo totesin, alueellamme on autoteollisuutta autojen toimittajia on paljon ja nämä on sitten kytketty mm, verkostoihin esimerkiksi eh, Marek Automotiv on tällaisesta eh, hyvä esimerkki. Voidaan puhua myöskin tällaisista tutkimus- ja teknologiakeskuksista. Ja niitä alueellamme on useampia. Ja tässä kuvassa sitten eteläisen Saksian Haltinhallen kaupungin teknologiakeskus. Sitten Euroopan sosiaalirahastosta ja painopisteistä silloin, kun puhutaan rahoituksesta, jota on mahdollisuus saada ESFltä pk-yrityksille. Ensinnäkin koulutustoimet jo sinällään ovat yksi tärkeä tekijä. Tärkeä tekijä liittyy myöskin työntekijöiden ammattipätevyyksien kehittämiseen ja kolmantena sitten eh, rekrytointitoimet. Ei varmaankaan ole salaisuus, jos sanoo, että Saksi-Anhaltin osavaltio maassamme kuuluu niihin osavaltioihin, eh, jonka ongelmana on ollut pitkälti eh, pois muuttoalueelta. Ja näin oli varsinkin 90-luvulla. Sen jälkeen tilanne hieman rauhoittui. Saimme ihmisiä jäämään aloilleen, mutta silti ammattiosaajia ei ole riittävästi, ja tämä näin olen otettu yhdeksi painopisteeksi ESF-tuesta puhuttaessa. Kerron yhdestä hankkeesta tähän liittyen. FIF-projektista on kyse, jossa puhutaan portaalista joka suuntautuu eh, jousta eh, vaan työvoimaan ja joka on ollut mahdollista toteuttaa sosiaalirahaston tuella. Tämän hankkeen tavoitteena on ensinnäkin eh, saada osaavat työntekijät pysymään Saksianhaltin alueella. Toinen tekijä on sitten tulevaisuutta ajatellen pitää huoli siitä, että voidaan työvoimahaasteisiin vastata. Ja kolmas seikka liittyy siihen, että pyritään alueelta poismuutto estämään varsinkin ammattiosaajien yhteydessä. Ja neljäntenä voidaan mainita se, kuinka pyrimme houkuttelemaan takaisin alueelta jo kertalleen pois muuttaja-ihmisiä. Meillä on olemassa internetportaali muun muassa, Eh, ja muutakin eh, materiaalia, jonka avulla pyrimme tavoittamaan eh, nämä ammattilaiset, jotka joskus aikoinaan ovat muuttaneet alueelta pois. Kuka sitten FIFistä hyötyy? Ensinnäkin yritykset ja myöskin työntekijät, ammattilaiset. Ja jos tarkastelee jonkin verran tulevaisuuden haasteita, niin tässä kannattaa mainita ilman muuta innovaatio. Toivomme, että rakennerahastoista tulevaisuudesta saamme sen hyödyn, että tutkimushankkeita ja rakenteita voidaan tukea paremmin ja on mahdollista saada aikaan paremmin verkottuminen eh, tiedemaailman ja yritysten välillä ja teknologian, teknologisen osaamisen siirtymät näin helpottuvat ja toisaalta eh, tarjotaan paremmat mahdollisuudet ammattilaisille. Ilman muuta yritysten kilpailukykyisyyttä pyritään tukemaan ja toivotaan, että jatkossa voidaan myöskin yritysten perustamiseen vaikuttaa myönteisesti. Ja kansainvälistymispyrkimykset ja strategiat ovat esillä ja myöskin eh, työllistämistoimet. Tässä siis se, mitä toivomme alue kehitysrahaston avulla saavutettavan. Sitten kun tarkastellaan sosiaalirahastoa, niin toivomme tukea koulutustoimiin ja mm, ammattiosaamispyrkimyksiin ja toisaalta tukea myöskin kaikenlaisen toimintaan, jota väestörakenteen muutoksen vuoksi tarvitaan. Tässä se, mitä omassa esityksessäni halusin esittää. Ilman muuta, jos teillä on kysyttävää, niin mielellään vastaan ja kommentoin lähemmin. Kiitos. Eh, I would like to thank you, Mr. Thomas Rike. Kiitokset. Meillä on tässä 15 minuuttia aikaa kysymyksille. Ja myöskin ehkä komissio haluaa vastata tai kommentoida. Nilsson ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you very much. I speak Swedish. Kiitos, aion käyttää ruotsin kieltä. Det är viktigt att vi har den här diskussionen nu. Jag har också... On tärkeää puhua tästä tänä päivänä. Minä olen lukenut arvioinnit, kritiikin, joiden mukaan PK-yritykset eivät pääse kaiken tämän edellä piiriin, mutta eivät myös joudu kovasti kärsimään. Tässä on kuitenkin yksi <clears throat> riitasointu ja kommentoisinkin sen takia seuraavasti ne yritykset, joihin olen tutustunut Pohjois-Ruotsissa kotimaassani, kun olen heiltä kysynyt, ovatko ne saaneet eurooppalaista rahoitusta. Vastaus on ei, ei, ei. He eivät tiedä edes, että rahan saatavilla, eli heillä ei ole pääsy tämän rahan piiriin. Ne jotka haluavat kehittää matkailua, ne voisivat tehdä näin näiden tukiaisten avulla, mutta nämä yritykset eivät ole nähneet näiden rahastojen olemassaolla tai niiden väriä, vaikka ne olisivat saatavilla näiden tukijärjestelmien puitteissa, jotka siis toimivat kuitenkin Pohjois-Ruotsissa. Tässä täytyykin tietää, minäkin kysyn teiltä, oletteko te samaa mieltä tämän väittämän kanssa, että on vaikeata saada näitä rahoja käyttöön? Onko tällaisia tiedotuskeskuksia, jotakin foorumeita, johon voisin kerätä yhteen näitä pk-yrityksiä? Yrityksillä ei fyysisesti jos aina ole yksinkertaisesti aikaa lähteä muodostamaan tällaisia tarvittavia asiakirjoja. Yhteistyö on todella välttämätöntä, polttavan tärkeää. Pitää kanavoida tätä työtä näiden keskusten, yhteistyökeskusten välityksellä. Se on todella tärkeää. Olen itse voinut todeta sen erityisesti matkailuteollisuudessa kysymys kuuluukin, onko mahdollista kannustaa, stimuloida tai tehdäänkö sitä jo näiden keskusten syntymistä? Yes, uh, Miss Kelly, uh, would you like to ask something? Kelly, haluatteko myös esittää kysymyksen? Kiitos. Täytyy ensinnäkin sanoa kiitokset esityksistä kun ajattelemme pk-yritysten mukanaoloa yleisesti, on aivan ymmärrettävää, että syntyy ongelmia, koska monet pk-yritykset ovat aivan liian pieniä käyttääkseen niin paljon aikaa ja varoja tehdäkseen hakemuksia, jotka eivät kenties kuitenkaan sitten tuota rahoitusta. PK-yritysten on hyvin vaikeata pitää tilit tasalla miten täytyy hyvin objektiivisesti katsoa, että kannattaako käyttää aikaa ja hakea varoja, joita ne kenties eivät sitten saa. Toinen seikka, joka olisi suureksi hyödyksi pk-yritykselle, olisi yksinkertaistaminen. Tämä tuli Henriksin puheessa vahvasti esille. Hän mainitsi 105 yksinkertaistamistointa – Todennäköisesti tämä korostaa hyvin selkeällä tavalla sitä, kuinka monimutkaiseksi kaikki on mennyt ja miten byrokratia voi muodostautua oikeastaan itse tarkoitukseksi ajan mittaan. Jos jollekin kadumiehelle sanoisi, että me olemme ehdottaneet 105 yksinkertaistamistointa, niin kyllä ihmisen olisi aika lailla vaikeaa ymmärtää, miten ihmeessä 105 yksinkertaistamistointa on edes tarpeen. Rohkaisevaa on se, että komissio, aivan niin kuin Henrik sanoi, on ottanut nyt vaarin näistä vinkeistä, ja he ovat todella yksinkertaistaneet järjestelmää. Pienet ensin. Kenties pitäisi todeta myös, että, että lähdetään yksinkertaisesta liikkeelle – näin kaikki olisi helpompaa ja saisimme sitten myös paremmat edut PK-yrityksille, jotka totta kai, aivan niin kuin on todettu, liike-elämän selkäranka Euroopassa. Jos me haluamme tästä taantumasta eteenpäin ja haluamme taas palata kilpailukyntielle, niin tämä on aivan välttämätöntä. Kiitos. Eh, Mr. Dan Kellis. Dan Kellis, seuraavan, olkaa hyvä. Keskustelu on varsin mielenkiintoinen. Kysymystäni tässä jo eh, sivuttiin, mutta palaan siihen sitä huolimatta. Sillä jos tässä nyt eh, tarkastellaan eh, kohesiopolitiikkaa ja sen yhteyttä PK-yrityksiin, katsoisin, että tässä on ongelma, joka ongelma siis on se, että tässä jo vuosia asiassa kyllä on keskusteltu, mutta kunnon ratkaisuja ei tunnu löytyvän. En välttämättä ole optimisti, mutta toivon kuitenkin, että seuraavalla ohjelmakaudella onnistuisimme luomaan sellaiset edellytykset, joilla todellakin helpotettaisiin pk-yritysten rahoituksen piiriin pääsyä. Koska näitä hankaluuksia edelleenkin on olemassa ja ne ovat ihan vakavia. Ja siksi katsoisin, että tarvitaan sellaisia toimia, ja määräyksiä, jotka todellakin kohdennetaan tai tehdään pitäen mielessä PK-yritykset. Pieni on kaunista, on tapana sanoa Italiassa. No, sitä se varmasti on, mutta silti on näitä valtavia ongelmia juuri näillä pienillä. PK-yritysten ongelmat ovat vakavia nimenomaan, mitä tulee rahoitusmahdollisuuksiin jonkin verran esimerkkejä tässä jo esiin nousikin keskustelun myötä, kun mainittiin eh, byrokratian aiheuttamat ongelmat ja muut. Tarvitaan yksinkertaistamistoimia, sillä yksityisellä sektorilla ei ole sellaista aikaa kuin julkishallinnolla. Julkishallinnolla kyllä aikaa on, mutta PK-yrityksellä aika on ihan eri käsite. Aika kuluu nopeasti ajatus, joka syntyy tänään, jos sitä ollaan toteuttamassa viiden, kuuden vuoden kuluttua, niin voi olla, että se on jo ihan vanhentunut. Ei enää millään lailla kilpailukykyinenkään. Ja siksi nämä ongelmat ovat todellisia ja ne on kohdattava. Kuinka huomioida eh, PK-yritykset nimenomaan niiden koon vuoksikin ymmärtää se, että niiden tulee olla kilpailukykyisiä, mutta sen lisäksi niiden tulee eh, voida myöskin vastata haasteisiin ja voida parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää resursseja. Talouden kriisi on todellinen ja raskas ja se on suuri taakka varsinkin PK-yrityksille. Ne sitä kaikkein eniten kärsivät. Likviditeettiongelmia, luototukseen liittyviä ongelmia, monesti monesti uhkaa peräti toiminnasta, toiminnan loppuminen ja Italia varsinkin, jos PK-yritykset häviävät, niin silloin häviää paljon kun ajatellaan esimerkiksi koheesiopolitiikkaa, niin tämä on tärkeä asia. Ja tämän lisäksi, niin kuin yhdestä puheenvuorosta esiin kävi, nämä ovat ainoat varmat saatavilla olevat rahoituslähteet, jotka käytössämme ovat. Ja siksi kannattaa sanoa, että laaditaan ehdot sellaisiksi, että PK-yritykset edes tätä rahoituslähdettä voivat kasvua, kehitystä, innovaatio, työpaikkoja varten käyttää, tai nämä vakavat ongelmat pahenevat koko ajan. Ja tämä raskas taakka pk-yritysten harteilla vain pahenee entisestään. Eli tarvitaan konkreettisia ehdotuksia. On ymmärrettävä, mikä merkitys tällä on alueille eh, ja kuinka tärkeää olisi mahdollistaa se, että alueet voisivat näitä resursseja hyödyntää ja tältä pohjalta mennä eteenpäin. On helpotettava näiden yritysten pääsyä näihin rahoitusmuotoihin. Kiitos. Seuraava puhuja, mutta mahdollisimman lyhyesti, olkaa hyvä. I would like first... Kiitos puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää kaikesta esityksestä, koska meille tässä on varmasti paljon pohdinnan lähdettä. Me haluaisimme omassa lainsäädäntöluonnoksessamme totta kai ottaa kaiken tämän huomioon. Minun näkökulmastani Oikeastaan puutteena näyttäytyy toisaalta tiedotuksen puute ja toisaalta taas yhteistyö alueellisella tasolla. Me tarvitsemme yksinkertaistamista. Julkisiin hankintoihin on oltava parempi pääsy, tarvitaan paljon muutakin. Ja tästä syystä pk-yritysten, yri, e- pk-yritysten edustajia tarvitaan tässä prosessissa. Oletteko te samaa mieltä? Kiitos. Eh, Miss Manescu. Manescu, olkaa hyvä. Thank you. First of all, I would like to thank you all. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä alustuksista. Niistä hyvin prioriteettiasettelu kävi ilmi, toisaalta myöskin olemassa olevat esteet ja myöskin ne toimet, joita eh, ehdottaisitte, jotta mm, voitaisiin näistä esteistä ylipäästä. Yhdessä komission kanssa varmasti saamme parannettua pk-yritysten tilannetta, mutta silti tehtävä on vielä paljon jäljellä. Byrokratia on ongelma, rahoitusvälineiden saatavuus ja saatavuuden helpottaminen ja myöskin pk-yritysten pääsy Euroopan ja kansainvälisille markkinoille. Tätäkin on tarkasteltava. Varsin hyvin nostitte esiin jotkut prioriteetit, esimerkiksi yksinkertaistaminen, mitä sääntöihin tulee, tärkeä ehdotus. E, eli helpotetaan markkinoille pääsyä ja sääntöjen kanssa toimimista. Rekivaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa on jo näitä asioita ja prioriteetteja tarkasteltu, ja olisin kysynyt teiltä, seuraavaa. Mikä on teidän näkemyksenne siihen, että voimme yksinkertaistaa esimerkiksi eh, rajat ylittävää eh, luottojen perimistä ja tällä tavalla kuinka tässä eh, oikeusvarmuutta parantaa ja kuinka sitten huomioida tässä maksuviiveitä käsittelevä direktiivi. Kuinka voitaisiin tämä huomioida paremmin? koska näillä on myöskin vaikutusta rahoituksen saamiseen. Ja lasak myöskin esitti, kuinka voidaan helpottaa osallistumismahdollisuutta julkisiin tarjouskilpailuihin. Tässä kysymykseni ja toivottavasti tulevaisuudessakin yhteistyömme jatkuu samaan malliin. Kiitos. Thanks. Mr. Olbrich seuraavana, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Ensiksi kiitos tarjoamistanne tiedoista. PK-yritykset ovat hyvin seksikkäitä, kaikkihan niistä puhuvat. Komission lippulaivahanke, kaikki sitä toistelevat. Mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä vaikeammaksi tilanne tulee. Ei meidän tarvitse taistella, kaikki haluaisivat myöntää varoja PK-yrityksille. Kukaan ei vastusta PK-yrityksiä. Tämä on todellakin prioriteetti meille. Kysymykseni vierailijoille, puheenpitäjille onkin seuraava. Onko koko, jota nyt ehdotamme, oikea kaikille PK-yritykselle 27 jäsenvaltiossa? Toisaalta meillä on mikroyrityksiä, toisaalta PK-yrityksiä. Regivaliokunnassa me olemme äänestäneet sellaisista ehdoista, jotka pätisivät sekä pk-yritykseen että myös mikroyrityksiin, makroyrityksiin ja sosiaalisiin eli yhteiskunnallisiin yrityksiin. Tässä mukaan tulevat myös isommat yritykset, jotka tekevät yhteistyötä pk-kentän kanssa. Kysymykseni onkin, mikä olisi parempi määritelmä PK-yrityksille, joka voisi olla hyödyllisempi. PK-yritykset ovat entistä isompia ja omassa maassani yritykset ovat isoja yrityksiä, vaikkakin ne ovat PK-yrityksiä. Tässä me olemme hieman hämillämme. Sitten toinen kysymys. Onko tämä eurooppalainen hallintomenettely monimutkaisempi kuin pankkiin meneminen? Onko se helpompi? Onko helpompi mennä pankkiin pankin pakeille vai sitten tämän eurooppalaisen mallin puoleen. Onko tämä nyt yksinkertaista vai ei? Pitäisikö sen olla yksinkertaisempaa vai ei? Minä en itse ole liike-elämän piirissä, en ole yrityselämässä mukana, mutta ei julkisen rahan saaminen saakaan olla liian helppoa. Ei tietenkään liian vaikeaa, mutta ei myöskään liian helppoa. By the European Commission. Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I would have many, many comments and... Kyllähän kommentoitavaa ja kysyttävää olisi paljonkin. Ja tämä keskustelu äh, meni laajemmallekin kuin pelkästään mitä tulee näihin sääntelykysymyksiin. Mutta haluaisin ensinnä kiittää kutsusta tulla tänne ja kiitos aloitteesta lanseerata tutkimus, joka on hyödyllinen. mahdolliset tulokset ja esitetyt kysymykset paljon heijastelevat sitä, mitä jo aikaisemminkin on kuultu. Ja tartun muutamaan elementtiin, jotka tässä esiin nousivat. Ensinnäkin rahoituksen saanti on yksi olennaisista kysymyksistä, joka koskee kaikkia yrityksiä, mutta erityisesti pk-yrityksiä. Ja on hyvä todeta, että kohesiopolitiikka kovasti tätä asiaa painottaakin. Temaattinen keskittyminen tulevassa alu rahastossa keskittyy erityisesti pk-yrityksiin, mutta jo nykyisellään ennakkorahoituksen liittyen tästä on kyse. Eli on pyritty mahdollistamaan se, että pk-yritykset rahoitusta saavat. Ja jos sallitte, niin voisin esittää kysymyksen, koska tässä näytettiin kaavio, jossa puhuttiin rahoituksen saannista – ja Saksi Anhaltin edustaja eh, tätä asiaa myöskin sivusi, eli että eh, rahoituksen saanti on olennainen kysymys, mutta voisi kysyä, eh, mistä rahoituksesta on kyse? Tuet, luotot, takuut, alkupääoma, vai onko kyse välillisestä pääsystä esimerkiksi vatsoreiden kautta, eli varsinaisesti yritys ei saa tätä rahaa, mutta kuitenkin mahdollisuuden toimia. Eli minkä tyyppinen on se rahoitusmuoto, jota toivottaisiin? Ja mitkä seikat siihen muuten liittyvät? Pyritäänkö rahoittamaan yksittäisiä yrityksiä vai yhteistyötä yritysten välillä tai yritysten ja tutkimuslaitosten välillä? Ja kun rahoituksen saamisesta puhutaan, niin voi myöskin kysyä, eh, minkä tyyppisistä määristä puhutaan. Puhutaanko hyvin pienistä eh, tuista, jolloin on huomioitava myös eh, hallinnollisen taakan suhteellisuuden aspekti. Puhutaanko siis suurista vai pienistä volyymeista? Ja noin 2-3 prosenttia pk-yrityksistä ehkä voivat saada tukea eh, nykyisten rahastojen kautta. No ei tämä yllätä, jos jaetaan nykybudjetti 90 miljoonalla yrityksellä, niin mm, ymmärrän tämän kyllä. Eli en nyt mitään yksityiskohtaisia laskelmia ole tehnyt, mutta selvä on, että kaikki eivät voi tukea saada. Mutta kuitenkin, eh, minkälaisista suuruusluokista on kyse silloin, kun rahoitusta haetaan, mm, se olisi myös hyvä tietää. Ja en tiedä, voiko tässä vaiheessa vielä eh, mm, kysyä. Seuraava asia, tämä liittyy myös viimeisimpään kommenttiin, eli julkiset hankinnat. PK-yritykset ja muutenkin yritykset näinä vaikeina aikoina varmasti tarvitsevat eniten juuri maksukykyisiä asiakkaita. Onko tähän kysymykseen puututtu? Ja tähän myöskin tämä maksuviivedirektiivi liittyy silloin, kun rajat ylittävistä toimista puhutaan. Tähän liittyen komissio ainakin on ehdollisuutta esittänyt jotta voitaisiin PK-yritysten eh, tukeminen huomioida koisiopolitiikassa jatkossa. Ja näyttäisi siltä, että mentäisiin siihen suuntaan, että eh, välttämättä tätä eh, ehdollisuuden aspektia ei haluttaisi mukaan ottaa. Eli rahoituksen saanti, ja tähän todella liittyy varsin monia kysymyksiä. Entäpä sitten pk-yritysten mukana olo. On erittäin tärkeää, että PK-yritykset saadaan mukaan määrittelemään ohjelmia, täytäntöönpanomekanismeja, ehtoja ja niin edelleen. Komissio kohesiorahastoehdotuksessa on esittänyt kumppanuuksien vahvistamista, että saataisiin eri eh, sidosryhmät ja tahot mukaan näihin toimiin. Ja varsin aktiivisena eh, tuemme nimenomaan tätä asiaa. Ja kun innovatiivisuuden aspekti mainittiin, niin olisi tärkeää, että tässäkin, kun strategioita laaditaan, saataisiin pk-yritykset mukaan. yrittäjyyden eh, löytämistä tarvitaan ja tältä pohjalta sitten katsoa, eh, mitä eh, innovatiivista jäsenmailla ja alueella olisi tarjottavana. Ja sitten yksinkertaistaminen ilman muuta yksi prioriteeteista myöskin komissiossa. 105 yksinkertaistamistoimia tässä mainittiin. No, enemmänkin niitä voisi olla. Einstein taisi aikoinaan todeta, että asioiden monimutkaistaminen ei paljon vaadi, mutta yksinkertaisten ratkaisujen löytämisessä sitten onkin jo pulmaa kerraksen. Eli erilaisia kohesiomenettelyjä tässä voidaan miettiä Ja olisi hyvä, jos jäsenmaat voisivat hyödyntää teknisen tuen mahdollisuuksia parasta mahdollista täytäntöönpanoa ajatellen. Ja olisi hyvä, jos jäsenmaat ottaisivat tosissaan tämän yksinkertaistamishankkeen ja tiedottaisivat paremmin eri ohjelmista, jotka on perustettu. Kiitos. Yes, I will give the floor to the speakers, the main speakers, but please... No niin, tässä on nyt puheenvuoroa kuultu, mutta nyt toivon, että enää ei ylitetä kahden minuutin puheaikaa. Just uh, for the first question about, about... Ensimmäinen kysymys foorumeista, jotka voisivat helpottaa helpottaa sitä, että pk-yritykset saisivat rahoitusta helpommin. Tällaisia foorumeita on olemassa. Kollegani voi varmasti puhua siitä, miten ne toimivat. Myös Business Europe on tässä mukana. Samantapainen ongelma liittyy siihenkin, miten tietoa saadaan näistä foorumeista sitten käyttäjille. jos nyt tietoa haluaisin, niin sitten klikkaisi täältä ja täältä. Eli sitten saisi helposti eri rahastoista kaikki tiedot. Tämä olisi tehokkain tapa meidän mielestämme toimia. Sitten julkiset tarjouskilpailut. Niistä sanoisin, että PK-yritykset, jos ne haluavat kilpailla tarjouskilpailuissa, joutuvat tukeutumaan tämän tyyppisenkin rahoitukseen. Sen takia julkiset tarjouskilpailut ovat hyvin tärkeitä PK-yritykselle. Sitten kollegat voivat jatkaa. Um, thank you. Um, a lot of questions. Uh... Um, Rakeli ensinnäkin. Toivottavasti tämä nyt ei ollut kritiikkiä siihen, mitä eh, sarasta viidestä sanoi. Me olemme kyllä vakavasti otettava laitos ja olemme esittäneet 105 yksinkertaistamistointa. Mutta eh, slogan, jota tässä yhteydessä monesti käytetään, liittyy siihen, että sanotaan älä yksinkertaista, do not simplify, <laughs> niin kuin komissiokin, ja ensimmäistä kertaa kuulin tämän komission suusta, eli lainsäädännön yksinkertaistaminen ei ole todellakaan helppo homma, vaan varsin monimutkainen hanke. De Angelis totesi, että PK-yritykset saattaisi yhteen. Kyllä, mutta varsinkin teidän maassanne on pitkät perinteet eh, näin tehdä Ja voin vastata myöskin Klasetin kysymykseen. E, oma pääviestini oli sellainen, että saataisiin kumppanuushallinnointia, eli e, julkisviranomaisten ja eri talouden ja sosiaalisten toimijoiden välille selkeää hallintoa alueellisella, paikallisella ja kansallisella, myöskin Euroopan tasolla. Manesko eh, viittasi maksuviiveisiin. No, eh, nyt ollaan vähän myöhässä vaiheessa, koska asiasta on äänestetty ja keskustelu tästä aiheesta eh, johtui siitä, että maat eivät halunneet täytäntöönpanna aikaisemmin. Ja Italiankin osalta varmasti voidaan sanoa, että tästä varmasti yritykset vielä tulevina kuukausina kärsivät. Ja Olpris sitten PK-yrityksistä. Meidän on varmasti keskusteltava sanoitte, että PK-yritykset ovat seksikkäitä, sitä ehkä ovat, mutta niitä käytetään väärin. Monesti tällöin puhutaan yhden miehen yrityksistä. 90 prosenttia näistä mikrosenttisistä usein yli 90 prosenttisesti puhutaan yrityksistä, joissa on vähemmän kuin 15 työntekijää, eli talouden puitteet ja puitteet kaikkialla Euroopassa, koska eh, keskimääräisesti eh, työntekijöitä yrityksessä on viisi kappaletta, eli voidaan puhua mikroyrityksistä, niiden, niitä tässä olemme ja heidän etujaan ajamassa. Ich möchte im Prinzip auf eh, drei niin, keskittyisin kolmeen seikkaan. Ensinnäkin tämä foorumiasia. Tähän liittyen pitäisin varsin tärkeänä näitä tukiverkostoja. Esimerkiksi Enterprise Europe verkostoja sen tyyppisiä tulisi entisestään vahvistaa ja ymmärtää, mikä niiden erityismerkitys on. Ja Olbrich sitten kysyi pk-yritysten koosta. Tämä on tärkeä seikka, eikä eroja ole pelkästään Euroopassa, vaan pelkästään jo Saksan sisälläkin uusien ja vanhojen osavaltioiden välillä eroja ilmenee. Jos työntekijöitä on yli 20, niin entisen Länsi-Saksan puolella tällöin työntekijöitä voi olla Mm, eh, tuhansia, mutta sitten uusissa osavaltioissa vaikkapa 90. Eli määritelmien yhteydessä kannattaa eh, muistaa se, että pk-yritys ei aina ole samanlainen pk-yritys kaikkialla. Ja kun ajatellaan näitä mahdollisia rahoituksen tukimuotoja tulevaisuudessa, niin itse katsoisin tärkeäksi sen, että rakennerahastoja voidaan hyödyntää mutta eh, luotot ovat myöskin tärkeä asia ja Basel 3-asetus tässä ensi vuonna tulee kuvaan mukaan. Ja on pelätty sitä, että luoton saanti hankaloituu yrityksessä entisestään ja tarvitaan jonkinlaisia tukimuotoja tilanteen parantamiseksi. Eli on katsottava, onko yksityisillä pääomamarkkinoilla jotenkin mahdollisuus parantaa luotonsaantimahdollisuuksia. Kiitos. Just very briefly, because uh, I think um, the... Lyhyesti. Keskustelu oli hyvin mielenkiintoista ja monia kysymyksiä nostettiin esille, jotka todella ovat mielenkiintoisia. Nämä voivat olla myös jatkotyön lähteenä tutkimuksessamme onko nyt sitten kyse siitä, että löydettäisiin oikeanlainen määritelmä tai määritelmä per maa pikemminkin kuin, että tunnustaisimme vain sen, että niin kuin Henriks totesi, PK-yrityksiä on kovin monenlaisia. Vaihtelu on suurta. Sitten komissio taisi esittää kysymyksen äh, siitä, minkä tyyppistä rahoitusta tarvitaan. Nämä ovat vielä avoimia kysymyksiä. Ja missä määrin? Tämäkin on tärkeä kysymys kenties paljon ei ole aivan se haluttu vastaus. Sitten julkisiin kilpailuihin osallistuminen pikemminkin kuin tuet. Sekin voisi olla yksi eh, hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Mikrofoni. A very interesting eh, academic niin ei tässä kannata akateemista keskustelua käydä siitä, mikä PK-yritys on, mutta tässä me olemme valiokunnassamme keskustelleet tukikelpoisuudesta ja pääsymahdollisuuksista. Ja jos 80 prosenttia kehittyneillä alueilla on korvamerkitty ja tällöin tulee tehdä ihan selväksi se, mitä tarkoitetaan tukikelpoisuudella ja näin ollen myöskin PK-yrityksellä tässä ohjelmassa. Historia voi olla mikä se on, mutta määritelmien tulee olla kunnossa sillä tähän tulevat kuvan mukaan myöskin mikroyritykset ja tämä asia on tehtävä ihan selväksi. Ei tämä ole pelkästään eh, filosofista keskustelua, vaan rahasta ja eh, tukiehdosta tai kelpoisuuksista tässä on kyse ja siksi asia on niin olennaisen tärkeä. I like to thank you for your contribution. And... Eh, kiitos kaikille puheenvuoroista ja kommenteista. Ja nyt sitten takaisin esityslistan pariin kohtaan seitsemän siinä. Ja aiheena Maneskun lausunto Euroopan laajuiset televerkot. Shall we wait for a few minutes or? Odotammeko muutaman minuutin vai aloitammeko? Uh, vreau să, să remarc uh, propunerea Comisiei Europene. Vreau să remarc că propunerea Comisiei Europene are în vedere instituirea... Niin. Komission ehdotuksen tarkoituksena on määritellä suuntaviivoja ohjeita, kun ajattelemme Euroopan laajuisia televerkkoja. Tämähän liittyy verkkojen Eurooppa-välineeseen. Komission aloite on kyllä tervetullut. Se on hyvä. Sillä tulee olemaan hyvin merkittävä rooli, kun haluamme parempaa talouskasvua ja pyrimme EU 2020 tavoitteisiimme. On selvää, että televerkkojen laajakaistan kehittäminen ja liikeyritysten ja kansalaisten hyödyntäminen ovat tärkeitä askelia tällä tiellä. Verkkojen Eurooppa-väline voi olla keskeinen väline jäsenvaltioissa, kun haluamme kehittää televerkkoja epäsuotuisilla alueilla. Rakennerahastot ovat merkittävä väline, jonka avulla voimme päästä digitaalisen agendan tavoitteisiin. Niin ikään on tärkeää, että verkkojen Eurooppa-väline toimii täydentävästi, täydentäen jo olemassa olevia välineitä maaseutualueilla. Meillä on myöskin sähköisiä menettelyjä, sähköinen laskutus, sähköinen terveydenhoito ja niin edelleen. Näillä sähköisillä palveluilla tulee olemaan merkittävä rooli kilpailukyvyn lisääntymisessä. Jotta tämä kaikki onnistuisi, meidän on luotava elinkelpoiset televerkot Euroopan unioniin, laajakaista verkot, niin että monipuolistamme tietoyhteiskunnan käyttömahdollisuuksia. Jäsenvaltiossa kuluttajat voivat käyttää erityyppisiä palveluja sekä kansallisesti että EU-tasolla. Kun ajattelemme tukikelpoisia hankkeita ja niistä tehtyä listausta, niin Tämän listan pitäisi olla joustava, jotta siinä voitaisiin huomioida jokaisen jäsenvaltion erityispiirteet. Haluaisin myös korostaa sitä, kuinka tärkeää on ottaa mukaan alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja tukea heitä tarjoamalla teknistä apua ja toimia kansallisella tasolla. Tämä auttaisi heitä lisäämään hallintokapasiteettiansa. Ja tämä auttaa meitä edistämään sellaisia toimia, joilla voidaan vastata alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Toistan vielä, että pidän komission aloitetta tervetulleena. Se on tärkeä ja hyödyllinen ja haluaisin pyytää kollegoita tekemään tarkistuksia tähän työhön. Kiitos. Okay, eh, Is there someone from... Haluaako joku EPPstä kommentoida? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich mach... Kiitos. Varsinainen varjoistelija ei ole paikalla. Puhun hänen nimissään herra Roll eh, pyysi, että toisin esiin seuraavat seikat hänen puolestaan mitä tulee laajakaistaan eh, ja digitaalisiin keinoihin, niin olisi tuettava ensinnäkin eh, markkinoita. Eli ei niinkään tule esittää unionin tukiohjelmia tällöin, vaan esittää markkinoille tietyt vaatimukset. Mutta eh, Maneskuun lausunto kyllä mm, on ihan oikeassa sikäli, että markkinatalous ei aina pure tällaisissa tilanteissa. Ja niinpä verkkojen Eurooppa-välinettä periaatteessa voidaan hyödyntää. Ongelmana kuitenkin on se, että rakennetuen alaiset ohjelmat näin saattavat mennä sekaisin ja saattaa syntyä päällekkäisyyttä, päällekkäistä rahoitusta ja tärkeää olisi tässä vaatia integroitua lähestymistapaa, eli tuesta päätetään kunnolla – saadaan eh, selvät prioriteettiasettelut sen suhteen, miten menetellään eh, ja mihin halutaan päästä digitaalisuudessa ja laajakaistossa jatkossa. Tietysti eh, vähemmän kehittyneet alueet tulee ottaa painopisteeksi ja maaseutualueet, koska markkinoiden toimia ei voida tällöin yksistään katsoa riittäviksi. mutta emme saa kuitenkaan aiheuttaa epävarmuutta investoijille, eli tarvitaan sellaisia ohjelmia, joissa investoijat on myöskin, sijoittajat myöskin huomioitu, että markkinatoimijat eivät joudu epävarmaan tilanteeseen. Siitä on myöskin huoli pidettävä. Kiitos. Anna Mirata. Kiitos jo puheenjohtaja. Kristoselos. Kiitos paljon esittelijälle tästä lausunnosta. Tämä aihe koskettaa todella kansalaisuutta, kansalaisia ainakin, jotka elävät kaukaisilla maaseutualueilla tai vuoristoalueilla tai alueilla, jotka ovat reuna-alueita eurooppalaisten ajatellen useasti markkinat eivät itse voi toimia, koska eivät joissakin tapauksissa tehdä se tulee kalliiksi. Laajakaista joillakin reuna-alueilla tulee kalliiksi ja jos meillä on nämä jossakin määrätyissä paikoissa se ei vain ole hyvä. Ja silloin, jos on ajateltu jotakin verkkopolitiikkaa, jos ajattelemme telekommunikaatiopolitiikkaa, miten me voimme luoda työllisyyttä maaseudulle, jos ei ole samoja mahdollisuuksia kuin kaupunkialueella tai taajama-alueella tai suurissa, suurissa taajamissa. Minä puhun nyt ihan konkreettisesti minun pienestä paikkakunnastani. Siis 30 kilometriä suurista kaupungeista maassani. Siellä ei kaista pitäisi pystyä kytkeytymään jopa päästä mm, parlamentin verkkoon. Se pitäisi olla mahdollista, mutta näin ei ole tämä päivittäin. Törmään tähän tilanteeseen muillakin Euroopan alueilla. Sen takia meidän täytyy parata tähän alkuperäiseen ehdotuksen tehdä rakentavia tarkistuksia ja kytkeä ne myös ehkä vähän tehokkaammin muihin vastaaviin politiikkoihin. Thank you. If there is nobody... Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, antaisin Rooman Eskulle mahdollisuuden vielä käyttää puheenvuoron, jos haluatte. Da, vă mulțumesc, le mulțumesc uh, colegilor pentru... Um, Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoita puheenvuoroista. Niin kuin jo esittelyssäni totesin, niin verkkojen Euroopan välineen pitäisi toimia täydentävästi suhteessa kaikkiin muihin rakennerahaston välineisiin, jotta se olisi tehokas ja jotta voidaan varmistaa integroitu lähestymistapa. Totta kai on otettava huomioon kilpailukyky ja jokaisen alueen erityispiirteet ja tarpeet. Sen takia minusta onkin tärkeää kuulla alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Vielä kerran haluan kiittää kollegoita ja mielelläni sitten jatkossakin teen yhteistyötä tämän mietinnön tiimoilta. Kiitos. The deadline for amendments is... Tarkistusten määräaika on 29. kello 12. Okay. So now we go to point sitten seuraavana esityslistan kohta 22. Katarina Krees voi esitellä lausuntoluonnoksensa. Malmiljelijöille maksettavat suorat tuet osana YMPn tukijärjestelmää. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää kaikille. Kaikki me tiedämme, että YMPn uudistus vuodelle 2014-2020 on yksi suurista haasteista meidän nykymaailmassamme. Ehdotuksessaan komissio on tehnyt, asettanut itselleen kolme suurta tavoitetta, toisin sanoen elinkelpoinen ruoantuotanto, luonnonvarojen kestävä hoito ja ja taistelu ilmastonmuutoksia vastaan. Ja kolmanneksi meillä pitäisi olla tasapainoinen alueellinen kehitys. Kaksi näistä kolmesta tavoitteesta ovat aivan keskeisiä alueen kehittymisen kannalta ja meidän valiokuntamme toiminnan kannalta komission ehdotukset vihertymisestä ja kestävästä kehityksestä valitettavasti ö, koristeltu viimeisten kuukausien aikana – Marraskuussa 2010 tuli viimeisin koristelu ja lokakuusta 2011 viimeinen korostus, mutta yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen olisi elintärkeää työllisyyden kannalta, luonnonvarojen säilyttämisen kannalta ja ennen kaikkea, jos haluamme taata tasapainoisen alueellisen yhtenäisen ja kestävän kehityksen alueillemme. Sen takia minä ehdotan teille aika paljonkin tarkistuksia jos, koska tässä on kyse suorista, suorista tuista, jotka maksetaan suoraan maanviljelijöille, joiden avulla voidaan saada paljon kestävämpää todellista maataloutta. Minä esittelen teille näistä ne keskeisimmät. Ensin siellä, missä komission ehdotus puhuu eh, eh, viljelymuotojen monimuotoistamisesta artiklassa 30 ehdotan, että puhuttaisiin mietin pikemminkin viljelyvuotien kierrättämisestä, rotaatiosta, eli käytettäisiin neljää eri viljelytyyppiä. Näin ollen ne voisivat olla laajempia sinällään, koska se on ainut tapa kasvattaa ympäristö- ja sosiotaloudellista hyötyä maanviljoita ajatellen. Silloin he voivat itse kasvattaa valinnan mahdollisuuksia, samalla he voivat myös vakauttaa tulotasonsa ja ehkä käyttää myös vähemmän Cela améliorerait la qualité de vie des kasvimyrkkyjä. Ja näin ollen me myöskin tuemme kestävää maaseudun kehitystä sosiotaloudellisin toimin. Ehdotan myöskin, että puhuttaisiin ekologisesta infrastruktuurista artiklassa 32 pitemminkin kuin jostakin ekologisen edun omaavasta alueesta. Näin voimme taata luonnon monimuotoisuuden, maaperän hedelmällisyyden ja voimme myös turvata vedenkäytön. Nämä olisivat silloin suoraan sisällytetty tuotantojärjestelmään. Tämä näkemys korvaisi sen äh, säilö, jo käytännöksi omaksuneeksi, oma, omaksuttuun säilyttämiseen ja silloin Tämä olisi yksinomaan suunnattu turva, luonnon turvaamiseksi ja sen ulkopuolelle jäisivät silloin nämä vaanviljelyalueet. Panoksena on tässä turvata ekosysteemiset järjestelmät ja, ja turvata ekologiset perusrakenteet, koska ne ovat keskeisiä. Jos me haluamme taata kestävän maatalouden kehityksen, meidän pitää ajatella myös näitä alueita ja meillä pitää olla enemmän alueellista yhteneväistä toimintaa ei todellakaan olisi toivottavaa, että vain jotkut tietyt alueet olisivat hyvässä kunnossa, hyvällä mallilla. Meidän pitää ottaa huomioon kaikki eurooppalaiset alueet. Toisaalta taas tällainen määräys voisi ottaa huomioon myös eurooppalaisten alueiden erityispiirteet, jossa voidaan sallia erityisviljelytuotannot, jotka ovat ominaisia tyypillisiä kyseiselle alueelle tai minä ehdotan myös, että artiklaa 20 muutetaan, jotta voitaisiin tutkia vaikutusten arviointia ympäristöllisesti, sosiotaloudellisesti, ennalta ehkäisevästi, jotta voisimme siirtyä näihin suoriin tukiin aluetasoilla. Komissio on perustunut vain näihin taloudellisiin tai agronomisiin erityispiirteisiin alueilla ja se on myös kiinnostunut maatalouden potentiaaliin tai hallinnollisiin rakenteisiin tai toimielimellisiin rakenteisiin. Minä toivon, että ei eh, mitenkään tehdä tästä kestävää näistä suorien tukien maksamisesta yksinomaan vain historiallisin perustein. Pitää tehdä vaikutusten arviointa, mutta ei ainoastaan vain komission esittämien kriteerien perusteella. Sen takia ehdotan suurempaa läkin läpinäkyvyyttä tulosten suhteen ne pitää tehdä julkisiksi. Toinen tarkistus, numero viisi. Siinä muistutan, kuinka tärkeää on arkeata tukea joillekin avainalueille, erityisalueille niiden harjoittaman maanviljelyn takia, jossa otetaan aivan erityisesti huomioon ympäristön näkökohdat. Ajattelen tässä ensisijaisesti vuoristoalueita, jossa maanviljelytuotantoa ei voi olla määrällistä, vaan laadullisesti arvioitavaa. Siinä kattava täydellinen tuki olisi ratkaisu, jos halutaan voittaa tietyt taloudelliset, ympäristölliset tai yhteiskunnalliset vaikeudet. Nämä erityistoimenpiteet voivat antaa oikeata arvoa näiden alueiden tarjoamille valteille, niiden maanviljelyiden taloudelliselle äh, laadulliselle puolelle. Se on perussopimuksen artiklassa 114, jossa sanotaan, että aivan erityishuomiota pitää antaa erityis piirteitä omaaville alueille. Hyvät kollegat, ehdotan myös lausunnossani tarkistuksia tästä eurooppalais, äh, eurooppalaiselle aluekehitysrahastolle ja kuinka suuri rooli pitää antaa alueille tulevassa YMPn uudistuksessa. On keskeistä, että otamme paremmin huomioon meidän alueemme erityispiirteet Nämä tarkistukset myös vastaavat rahoituksen kohesion tärkeyttä, kun lähdetään uudistamaan myös kohesiopolitiikkaa tulevalle kaudelle 2014-2020. Tässä mielessä artikla, eräs muutos artiklaan 14 ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat suhtautua vähän kattavammin tähän globaali, globalisaation aluekehitysrahastoon. Siellä, missä komissio on ehdottanut 10 prosenttia maksimissa kansallista budjeteista, minä ehdotan, että se luku nostetaan 20 prosenttiin. Näillä tarkistuksilla halutaan vahvistaa sitä toimintaa, jolla edesautetaan maaseudun kehittämistä. Vuonna 2014-2020 integroidun lähestymistavan muoto suuret linjaukset tullaan sisällyttämään tähän yhteiseen strategiaan, jonka tarkoituksena on päästä yhteisiin tavoitteisiin, jossa käytetään yhteisesti useita eri rahastoja niiden varoja. Samassa artiklassa komissio ehdottaa päinvastaista. Toisin sanoen saataisiin maaseutualueen kehitykseen tarkoitettuja rahoja, jotka käytettäisiin suorien tukien maksamiseen. Tämä koskettaisi vain muutamia jäsenmaita, jotka on mainittu samaisessa artiklassa. Minä toivon samanlaisia sääntöjä kaikille, mutta minä en hyväksy sitä, että maaseudun kehittämisrahastosta otetaan rahoja, joita käytetään muualle, koska se vahingoittaa alueellista yhtenäisyyttä. Aivan erityisesti niis, niillä alueilla, jossa maaseudun prosentiaalinen osuus on suuri kokonaispinta-alasta aluevaliokunta on tehnyt ehdot, ehdotuksen, jossa sanotaan, että pitäisi tehdä aluekohtaisia sopimuksia, jotta voidaan arvioida oikeassa mittakaavassa maaseudun, maaseudun elinkeinojen toimintaa, jossa otetaan erittäin hyvin huomioon ympäristötekijät. Tämä pitäisi toimia paikallisviranomaisten ja maanviljelijöiden kesken nämä sopimukset pitäisi solmia. Niissä voitaisiin luetteloida ö, paikalliset erityispiirteet, toisin sanoen otettaisiin huomioon alueelliset ominaispiirteet, erityispiirteet ja noissa voitaisiin e, ennakoivasti luoda tavoitteet, joissa otetaan varsin hyvin huomioon ympäristölliset tekijät to- paikalliset tekijät otettaisiin paremmin huomioon. He olisivat kiinteämmässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja ammatti-ihmisten kanssa ja näin. Tulos olisi varmasti parempi myös ympäristön kannalta. Vielä lopuksi nämä tarkistuks, näistä tarkistuksista tarkistuksista ehdotan kokousta varjoesittelijöiden kanssa ja heidän tekemänsä ehdotukset varmasti auttavat siten, että voimme parantaa tätä lausuntoa ja saamme aikaan kaikkia tyydyttävän kompromissin. Kiitos. Uh, uh, kiitos. En tiedä, haluaako varjoesittelijöistä joku käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Ringrazio. Kiitos ja kiitos esittelijälle tästä hyvästä kattavasta esityksestä. ehdotus jo on varsin laaja. Ja Alinimissä voin sanoa, että pitkälti voin yhtyä esitykseen, mutta eh, Regi-valiokunnan kannattaisi kuitenkin tarkastella vielä muutamaa seikkaa, eh, joihin ei ole riittävästi ehkä huomiota kiinnitetty. Se, minkä suhtautumisen tähän asetusehdotuksen valiokunta on ottanut, on ihan myönteinen asia. Maaseudun kehittämisestä puhuttaessa ja uudet tukimahdollisuudet epäsuotuisille alueille. Tämän varmasti solidaarisuuden nimissä tulee voida tapahtua. Mutta viherryttäminen tässä kannattaa painottaa eh, lisäjoustavuuden tarvetta. Eh, on huomioitava viiniviljelmät ja metsäviljelykset että metsäalueet, jotka jo eh, sinällään vastaavat näihin esitettyihin ympäristövaatimuksiin, jotka tähän viherryttämiseen liittyvät tiukka esitys, mitä tulee istutuksiin, niin tässä on huomioitava, mikä on tilanne silloin, kun puhutaan luonnonalueista tai osittaista luonnonalueista ja toisaalta sitten e, tietyistä e, eh, kukkulamaastoisista alueista ja Välimeren eteläisistä alueista. 30 prosentin viherryttämisvaatimus Katsoisin, että ehdollistaminen tässä yhteydessä tulisi huomioida sillä tavalla, että huomioidaan tarvittavat vaatimukset, mutta toisaalta ettei synny vastakkaista mekanismia, eli että tilat joutuvat hankalaan asemaan näiden suurien tukien myötä ja joutuvat tietyn tyyppisiin teknisiin menettelyihin. Ja näin ollen katsoisin, että jäsenmaiden tulee voida eh, silloin, kun tarpeen on esimerkiksi alueellisesti katsoa, mitkä ovat eri mahdollisuudet viherryttämistä toteuttaa. Nämä olisivat pakollisia, mutta eh, olisi mahdollisuus valita kaksi niistä mahdollisuuksista, jotka alkuvaiheessa komissio esitti. Tämän lisäksi jäsenmaiden tulee voida lainsäädännöllisten esitysten pohjalta voida valita, mikä on pk-yritysten status huomioiden eh, perinteiset määräykset ja erityispiirteet eh, kunkin järjestelyn yhteydessä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että eh, säännökset, jotka koskevat äärialueita ja äärimmäisiä syrjäseutuja ja pieniä saarialueita ja muita saarialueita huomioitaisiin, koska näiden tulee kuitenkin hoitaa myöskin kustannukset, jotka liittyvät näihin muutoksiin. Ja kustannukset näillä alueilla ovat korkeammat kuin manner-alueilla. Kiitokset. Ja sitten EPP. Edustaja, olkaa hyvä pani poseł prezentuje pomysł ambitnego zazielenienia płatności bezpośrednich. Kiitos. Ajatus on hyvin kunnianhimoinen. Esittelijähän sanoi, että nykyinen ehdotus ei ole riittävän voimakas, ei mene riittävän pitkälle. Miten voimme käyttää varoja hyödyksi kehittäessämme maataloutta, joka on ympäristöystävällistä. Viherryttämisen lisääminen, jota nyt korkealla tasolla ehdotetaan, voi johtaa viljelijöiden keskuudessa pelkojen syntymiseen. Pelot liittyvät kilpailukykyyn. Kuka kaiken tämän maksaa? viljelijät maksavat. Ja pitää muistaa sekin, että viherryttäminen ensimmäisessä pilarissa ja suorat maksut ei tarkoita samaa asiaa kuin mitä se tarkoittaa toisessa pilarissa. Kommentoin pelkästään näitä tarkistuksia. Meillä onkin ehdotus siitä, että tämä 30 prosenttia varoista suunnattaisiin luomuviljelyyn, luomuviljelyn tukemiseen ja niille alueille, joissa luonnonolosuhteet ovat vaikeat. Toinen pilari on sellainen, että 50 prosenttia käytettäisiin viherryttämiseen. Jos näin on, niin tämähän tarkoittaa sitä, että ei ole varaa investoida todella innovatiivisiin toimiin, koska tarkoitus oli rahoittaa nämä toimet toisesta pilarista. Varoja on maatalouden, maaseutualueiden kehittämiseen entistä vähemmän. Ja oikeastaan varoja ei ole tekniseen infrastruktuuripalvelujen kehittämiseen oikeastaan ollenkaan käytössä koulutukseen, pätevyyden parantamiseen ja niin edelleen. Eli tämä siirtyisi kohesiopolitiikkaan sitten. Viljelijöiden on ymmärrettävä, että viherryttämisen vieminen vielä pidemmälle vie pohjaa kilpailukyvyltä kun ajattelemme kilpailua Euroopan ja muun maailman välillä. Puolet Euroopan unionin viljelijöiden tuloista tulee suorista maksuista, suorista tuista. Meidän on pidettävä mielessämme se, että ajatuksena on se, että totta kai viljelijöiden on viljeltävä ympäristöystävällisesti. Tämähän on täsmennetty jo komission asiakirjoissa – ja myös Agri-valiokunnassa haluttiin parantaa näitä ehdotuksia viljelijöiden näkökulmasta niin, että heidän kilpailukykyään ei nakerrettaisi. Yhteisen maatalouspolitiikan budjetti ei ole kasvanut. Budjettia on itse asiassa leikattu, vaikkakin varat ovat samat, mutta nyt mukana on useampia maita – jos lisätehtäviä määrätään, niin tehokkuutta täytyy viedä yhä pidemmälle. Olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, että toisessa pilarissa leikkauksia ei tehtäisi. Kun puhutaan mahdollista budjettileikkauksista, niin silloin mainitaan toinenkin pilari. Näin ei saisi olla, koska tällä pilarilla on tärkeä rooli lukuisissa kysymyksissä. Esittelijä toteaa, että tarvitaan joustavoittamista ensimmäisestä toiseen pilariin ja tätä 10 prosenttia, jota komissio ehdottaa, pitäisi kasvattaa aina 20 prosenttiin. Tämä olisi mahdollisuus, ei velvoite. Toki näitä kysymyksiä voidaan miettiä ja pohtia mutta kun ajattelemme viljelijää, joka saa sitten suoraa tukea, hän ei varmaankaan tällaisiin muutoksiin, tällaisiin siirtymiin olisi kovinkaan halukas, koska se rajoittaa heidän saamiaan tukia. Toisessa pilarissa nykyisten näkymien valossa tämä jako oli 50-50. Tämä koski Puolaa tai Portugalia – mutta sitten toisessa pilarissa luku oli vain noin 9 prosenttia. On siis ehdotus, jonka mukaisesti siirrettäisiin varoja toisesta pilarista ensimmäiseen pilariin. Jotkut puhuvat kymmenestä, jotkut viidestä prosentista, Joka tapauksessa, jos budjettivaroja ei ole ja uusissa jäsenvaltioissa suoria tukia leikataan, niin jotkut maat haluavat sitten siirtää toisesta pilarista varoja. jotta ensimmäisessä pilarissa olisi enemmän varaa. Kun jotakinhan täytyy tukena viljelijöille maksaa. No entäpä sitten viljelykasvien muutokset? Toki olisi parempi, jos olisi neljä satoa korjattavana kahden sijaan. Monilla tiloilla ei ole halukkuutta välttämättä muuttaa viljelyrakennetta, koska ei sitten olisi mitään tekoa niillä muutamalla ylimääräisellä viljelykasvilla, jotka siinä ikään kuin pakosta sivussa olisi kasvatettava. Toki tätä on hyvä pohtia. Olisi hyvä ottaa mukaan proteiinikasvia. En puhu tässä geenimuunnellusta soijasta. Mutta jos ei soijaa viljellä, niin sitten meillä ei ole proteiinia rehussa ja emme ole kilpailukykyisiä. No sitten tämän 7 prosentin poisjättäminen maa-alueesta, viljelyalueesta. Tälle on monta nimitystä, mutta samasta asiasta on kyse. Jos vaikkapa tila Alankomaissa jättää 7 prosenttia viljelyalastaan ulkopuolelle, ei ole minkälaisia reuna-alueita tai muita, niin voisi kuvitella, että viherryttämistähän tässä tapahtuu. Jos sitten viljellään vaikkapa vuokraamaitaan ja vaaditaan, että maasta toki pitää maksaa, mutta siinä ei saa mitään satokasvia viljellä. Kyllä tässä täytyy olla aika lailla varovainen. Ongelma on merkittävä ja täytyy muistaa myös biodiversiteetin vaatimukset. Kilpailukyky täytyy pitää mielessä kaiken aikaa. Euroopan maanviljelys on aivan erityisluonteista. viljelijät ostavat sitten maata toisistakin maista osoittaakseen, että kyllä tämä 7 prosenttia on ikään kuin syrjään laitettu, vaikkakin sitten jossakin muualla. näiden ehdotusten pitäisi minusta olla realistisempia, mielenkiintoisempia, houkuttelevampia viljelijöiden näkökulmasta. Totta kai on muistettava se, että maatalouden on oltava ympäristöystävällistä ja tästä me olemme kaikki samaa mieltä. we don't have any, else to... Ehkäpä komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Agri pääosaston edustaja. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Oui, merci. like if you were a man, I'm terribly sorry, but I'm sorry. It's fine. I, I said mister. Olkaa hyvä, vahingossa sanoin herra, mutta rouvahan te olkaa hyvä. haluan yksinkertaisesti vain kiittää esittelijä tästä erittäin syvällisestä analyysistä, ehdotuksista ja samoin myös varjoesittelijöitä kommenteistaan. Minä kirjasin ne tarkkaan ylös ja ne ovat kom- myös kommentit, joita valiokunnan jäsen aivan äskettäin sanoi, ja tulemme seuraamaan keskustelua tarkkaavaisesti lähiviikkoina. Tässä vaiheessa en haluaisi mennä tämän pidemmälle. Kiitos. No, if Madame Grez would like to... En tiedä, haluaako Eroa Gress vielä lopuksi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kyllä vain ihan nopeasti. Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla puheenvuoroja, varjoesittelijöiden puheenvuoroja, eri eh, ryhmien edustajien puheenvuoroja. Odotan tietystikin tarkistuksia ja toivon, ja katsotaan mihin asti pääsemme yhdessä. Kyllähän me ymmärrämme, että kaikki neuvottelut ovat aina sitä kyllä, mutta se mutta pulpahtaa aina esiin ja toivottavasti löydämme hyvää yhteisen ymmärryksen maaperän. Ja totta kai on kyse kilpailukyvystä, mutta on kyse myös meidän viljelijöidemme terveydestä. Puhutaan hyönteiskasvimyrkyistä, siinäkin terveys on keskiössä ja pitää muistaa, että viljelijät ovat usein ensimmäisiä uhreja, kun puhutaan terveydestä myöskin. We have to do is decide on the... No niin, sitten tarkistusten määräaikaan ehdottaisin lyhyttä määräaikaa 11.9. Eh, puolilta päivin huomenna huomenna puolen päivän mennessä. Näin voimme päättää tämän kohdan tarkastelun. Jos sallitte, niin kommentoin hieman yleisesti erästä asiaa. On muistettava, että olemme rekivaliokunta, ja jos laadimme lausunnon, niin tulee keskittyä kysymyksiin, jotka jollain tavalla meidän toimikenttämme liittyvät. On tietysti mielenkiintoista käydä keskustelua hömpestä yleisemminkin, mutta meidän tehtävämme on kuitenkin kommentoida asioita oman valiokuntamme vastuualueita sivuten. Ja sitten kohtaan 24. Jomaria Utias esittelijänä. Olkaapa hyvä, voitte alustaa tämän kohdan. Grazie Presidente cari colleghi. <clears throat> La proposta di regolamento. Kiitos. Tämä asetusehdotus sisältää säännöt ja määräykset, e, jotka tähtävät tehokkaaseen yhtenäisen YMPn täytäntöönpanoon. Ehdotus määritellään rahoitusmahdollisuudet eh, YMPstä puhuttaessa Enmotru huomioidaan ja tämän myötä suorat maksut ja markkinoiden tukeminen myöskin ja sitten eh, myöskin maaseuturahasto ja sen kehittämisen rahasto hyvistä ympäristö- ja maaseutukäytänteistä tulee pitää huolta ja toisaalta biodiversiteettikysymykset ja ympäristö ja ilmastonmuutoskysymykset on myöskin huomioitava. Ja tämä saattaa johtaa hankalampaan hallinnointiin ja toimintaan markkinoilla valvontaa tarvitaan ja tarvitaan myöskin tehokasta yhteisön toimintaa ja on katsottava, mitkä ovat vaikutukset maaseutualueilla. Toteaisin, että ehdotus, eh, jos tässä mm, muistaa se, mitä eh, puheenjohtaja Humnerkin juuri totesi, Tässä ei kovinkaan paljon huomioida tätä alueellisuutta ja niinpä lausunto luonnoksessa, jonka olen laatinut, olen pyrkinyt nimenomaan mukaan ottamaan aspektin, jossa eh, järkiperäistäminen, tehokkuus ja yksinkertaistaminen ovat kuitenkin mukana. Jos tehdään paljon muutosehdotuksia ehdotukseen, niin tällä tavalla – olisi saattanut syntyä vääränlaisia vaikutuksia itse asetustekstiin ja siksi lähdin liikkeelle keskittymällä vain muutamiin seikkoihin, mutta mielestäni tärkeisiin sellaisiin. Ensinnäkin ajattelin, että solidaarisuuden aspektit tulisi huomioida ja tärkeää on puuttua nimenomaan tuotantoketjun heikompiin lenkkeihin. järkiperäistämiseen on pyrittävä, mutta innovatiivinen kehitys myöskin pitää mielessä pitää. Ja maaseutu yhteisön tulee voida kehittyä, vaikka maalta pako on suurina ongelmana ollutkin. Toisaalta tarvitaan maaseudun elinkelpoisuutta, eikä myöskään sosiaalisia aspekteja ja taloudellisia aspekteja tässä yhteydessä voi hyväksi unohtaa. on suojattava investoinnit ja toisaalta myöskin eh, maanviljelijöiden eh, omaisuus. On voitava taata tilojen hyvä taloudellinen hallinnointi ja kun YMPstä mahdollistan varoit, rahoitusta, niin on erittäin tärkeää, että nämä voidaan huomioida tilan toimissa ja taseissa Tämän lisäksi olen esittänyt avoimuuden parantamista, kun puhutaan tahosta, jotka voivat sertifiointimenettelyissä olla mukana ja myöskin ympäristöneuvon antokysymyksiä on tarkasteltava. Ja tällä tavalla olisi voitava helpottaa eh, kaiken kaikkiaan tuotantosektorin toimintaa. Ja kun valvonnasta puhutaan, niin voisi olla tärkeää huomioida sellaiset in, indikaattorit, jotka voivat tehokkaasti tarkastaa vaikutukset itse ymp -hän. Ja näin ollen esitänkin sellaisia indikaattoreita, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn, eh, jalostusvaiheeseen ja eh, hintojen vakauttamiseen erilaisiin sopimuksiin ja siihen, miten eh, tuotanto jaetaan eh, ja miten voidaan hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. alueellinen kehitys Alueellista tarkastelu on myöskin tärkeä aspekti. Sosiaalinen liikkuvuus, eh, demografinen dynaamisuus ja toisaalta sitten maaseutualueiden köyhyyteen liittyvät aspektit. Ja päätän nyt puheenvuoroni tähän. Tärkeimmät seikat tässä esiin nostin. Mutta jos tässä vielä on loppupuheenvuorolle aikaa, niin voi sitten sanomatta jääneet seikat silloin esittää. Uh, thank you very much. Uh, Kiitos. Onneksi meillä on keskustelu tästä aiheesta. Toisin kuin edellisessä, jossa esittelijä katsoi, että meillä ei oikeastaan ole roolia. Ainakin nyt tässä voimme tehdä tarkistuksia. Haluan siis kiittää äh, edustajaa hyvästä työstä. Toivottavasti tämä aihe etenee. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, kyse on hyvin tärkeästä aiheesta meille. Kaikki alueet, erityisesti maatalousalueet, ovat riippuvaisia elinkelpoisesta maataloussektorista. Totta kai 2020 strategia ja kaikki aloitteet ovat riippuvaisia pitkälti siitä, että meillä on turvallinen, kestävä elintarviketuotanto. Sen takia perhetilojen on säilyttävä. Perhetilat ovat siis tärkeitä. Sitten täytyy muistaa myös jalostusketju ja teollisuus monilla heikommilla alueilla maanviljelys ja perhetilat tarjoavat tällaisen kestävyyden lähtökohdan. Meidän täytyy ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan, että viljelijät voivat kokea varmuutta rahoituksesta. Omassa maassani viime viikolla ilmoitettiin, että maksuja siirretään syyskuulle kesän huonon sään takia. Tästä juontuikin mieleeni, että jos tämä onnistuu yhtenä vuonna, niin miksei näin ole, näin ole joka vuosi? Miksi eivät maksut toteudu aikaisemmin? Eli mitä aikaisemmin viljelijät saavat maksut, niin sitä vähemmän riippuvaisia he ovat pankeista. Tämä seikkakin olisi hyvin tärkeää nostaa esille. Byrokratian vähentäminen, siitä me kuulemme jatkuvasti, sekin on äärimmäisen tärkeää Meillä on ehdotuksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jotka näyttäytyvät monien mielessä sellaisina, että ne pikemminkin, pikemminkin lisäävät byrokratiaa. Tältä täytyy välttyä. Sitten aluekehitys tavoitteiden kanssa synergian löytäminen on äärimmäisen tärkeää. Meillä on tutkimus- ja innovaatio painotusta, mutta kulttuuria ei tässä juurikaan nähdä. Omassa maassani on kovasti ponnisteltu, kun on pyritty kehittämään laadukasta ruokaa ja ympäristöä kunnioittavia viljelytapoja. Tässä on paljon tehty, mutta vielä on paljon työsarkaa ja tätä on korostettava. Sitten meillä on kulttuuriperintö ja mahdollisuudet, jotka löytyvät maatilamatkailun kautta sekä uudistuvien energialähteiden hyödyntäminen ovat mahdollisuuksia alueille, jotka pääasiassa ovat riippuvaisia viljelystä ja maataloustuotannosta. Toivottavasti voimme tähän suuntaan tehdä vielä tarkistuksia, jotka vahvistavat näitä synergiamahdollisuuksia ja tätä kautta saamme sellaisen yhteisen maatalouspolitiikan, joka on yksittäisille viljelijöille merkityksellinen ja jolla on huomattava rooli, kun kehitämme alueita ja pidämme kiinni siitä elintasosta, jonka me haluamme tarjota myös viljelijöille. Kiitos. For the Greens, eh, Nikos Risohelos. Ja sitten vihreiden. Edustaja, olkaa hyvä. Σίγουρα η αγροτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Kiitos, Mata. Maanviljelytoiminta on erittäin tärkeää, tärkeää ei ainoastaan alueen alueiden maaseudun kehittymisen kannalta. Tässä ei ole kyse vain tuotantotoiminnasta elinkeinosta, vaan usein maanviljely sinällään osallistuu myös alueen kulttuurisen kehitykseen, alueiden biologisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. Jotkut käytänteet, jotkut maanviljelystyypit eh, maanviljelytuotannossa ovat osoittautuneet varsin toimiviksi, eli sanoisi älykkäiksi. Ja niillä on hyvin tärkeä rooli halutaan säilyttää alueiden biologiset erityispiirteet, pitää maaperä rikkaana, säilyttää veden puhtaus. Me haluamme auttaa viljelijöitä sopeutumaan myös alueiden ominaispiirteisiin ja äh, tällöin he voisivat myös itse ehkä paremmin valita, mikä heille sopii parhaiten. Heidän pitää jatkuvasti sopeutua muuttuvaan ympäristöön ja ilmastoon. Meillä pitää olla terveysinfrastruktuureja. Viljelijöiden on myös tiedettävä, mm, miten suhtautua eläinten terveydentilaan. Pitää olla tarpeeksi tietoinen eläinlääkintäpalveluista. Täytyy myös tajuta kuluttajien terveys. Kaikki tämä kuuluu tähän uuteen yhteisen maatalouspolitiikkaan. Eli viljelijöiden täytyy kuitenkin koko ajan sopeutua. Tämä vihertyminen on tärkeä asia. vihreät viljelyt, luomuviljely auttaa maataloutta, myös tämmöistä yhden viljelyn maanviljelyä, yhden kasvin maanviljelyä. Kaikki tämä vaikuttaa ympäristöön. Jos siirrytään luomuviljelyyn, silloin olemme vähemmän riippuvaisia esimerkiksi lannoitteista. Jos viljelijöiden pitää ostaa paljon lannetteita ja vastaavia tuotteita, totta kai se tuntuu heidän kukkarossaan, jolloin he ovat riippuvaisia yhä enemmän pankeista. Silloin pankit myös huomaavat, miten viljely toimii aikaisemmin, jolloin kaikki oli paljon halvempaa. Nyt tarvitaan kylvöön eri tuotteita, lannoittamisen eri tuotteita, eli viljelijöillä pitää olla parempi tulotaso, eli silloin he ovat myös ehkä jossain määrin enemmän omavaraisempia. Muutos tähän ei käy kivutta, se edellyttää paljon tietoa, jota ei ole saatavilla, mutta täytyy myös investoida innovaatioihin, täytyy myös sijoittaa mekanismeihin, jotka ovat neuvoantavia järjestelmiä, tässä viherryttämisessä. Tiedemiehet, agronomit ovat vähän menettämässä asemiaan, koska he osoittivat viljelijöille, miten piti tehdä työtä tänä päivänä, mitä nämä ryhmät kirjoittavat, kirjoittavat eri, erilaisia reseptejä, eri tuotteita varten ja laativat vain lomakkeita ja keskittyvät enemmän hallintokysymyksiin, ainakin minun maassani. Ja mitä etelämmäksi mennään, niin sanotaan yleensä, että agronomi ei enää kävele pellolla neuvomassa viljelijöitä, vaikka se olisi hänen tehtävänsä. Hän pikemminkin sulkeutuu toimistonsa täyttämään papereita, tekee byrokraattisempaa työtä, eli pitää pyrkiä saamaan tämä konsultoiva rooli, neuvontava rooli lähemmäksi viljelijöitä ja erityisesti lähemmäs nuoria viljelijöitä. Viljelijöiden pitää voida jatkuvasti sopeutua viimeisimpiin kehityksiin ja hyötyä niistä viimeisimmistä tietotekniikan tarjoamista mahdollisuutta esimerkiksi, mutta pitää tajuta myös, että maanviljely Belgiassa ei ole sama kuin mitä se on Etelä-Euroopassa. Pohjoisen ja Etelän välillä on huomattavasti eroja. Sen takia viljelijöiden pitää tajuta, mitkä haasteet heitä odottavat. Heidän pitäisi tavata enemmän keskenään. Jokaiselle alueelle pitäisi tarjota mahdollisuus kehittää sektoria, joka on hyväksi koettu erityisesti ympäristön kannalta. Mutta mikä on selvää on se, että pitää auttaa viljelijöitä tähän päämäärään pääsemiseksi. Sen takia pitää tutkia hyvin tarkasti tukimekanismeja, jotka on suunnattu viljelijöille täytyy myös ottaa huomioon seuraava seikka, kun puhutaan yhteisestä politiikasta, joka ulottuu aina vuoteen 2020 vielä pidemmäksi. Tämä yhteisen maapallotalouspolitiikan pitää ottaa huomioon että tulevaisuudessa ehkä on vielä enemmän ilmastonmuutoksiin liittyviä ilmiöitä odotettavissa. Eli viljelijöiden pitää myös tajuta näiden ekosysteemien jatkuva muuttuminen, koska ilmasto muuttuu koko ajan. Viljelijät, jotka elävät aivan Täysipainosti maaseudulla ovat huolestuneita, miten he voivat sopeutua uusiin olosuhteisiin, no, että otetaan huomioon ilmasto- ja sääolosuhteet, jotka jatkuvasti muuttuvat. Näin tulee tapahtumaan. Joillakin seudulla on satanut liian paljon, joissakin on ollut kuivuus, kuumuus, joskus sato on jäänyt alle 50, 50 prosenttia, mitä se oli ollut edellisvuosina. Viljelijöiden päässä pyörii näitä lukuisia kysymyksiä. He pohtivat myös itse, miten he voivat jatkuvasti sopeutua erilaiseen arkipäivään. Usein painotetaan liikaa teoreettisia tutkimuksia, pitäisi tehdä vähän käytännönläheisempiä analyysiä siitä, miten maanviljelijä voisi parhaiten työskennellä siellä pellolla. Toinen tärkeä asia ei kosketa ainoastaan vain viljelijää, sillä tänä päivänä viljelijät ovat velkaantuneita pankeille. Jokainen maksu viive maksaa niille paljon. He eivät pysty maksamaan takaisin velkoja, maksavat enemmänkin korkoja, jotka ovat huikean korkeita. Tällöin olisi tärkeää, että maksut saataisiin toteutettua mahdollisimman tehokkaasti. Mitä enemmän viljat velkaantuvat, sitä enemmän hinnat nousevat. Eli pitäisi pyrkiä toimimaan siten, että maksut tulevat asianosaisille viiveettä ja me emme saa myöskään aiheuttaa tuhlausta rahan käytössä, emmekä myös petosta eikä vilppiä. Thank you. Uh, I don't know if Bruno from the Commission would like to take the... Kiitos. Haluaako komission edustaja kommentoida? Kiitos. Tänään täällä näyttää olevan vain naisia Hagrin edustajina paikalla. Olen äh, Kristin Pokman ja äh, seuraan näitä asioita ja haluaisin myöskin kiittää esittelijää lausuntoluonnoksesta. Hyvin huomaa, että olette nimenomaan kiinnittäneet huomiota asioihin, jotka tälle valiokunnalle ovat olennaisia. Ehkäpä muutama kommentti tähän asiaan ja myöskin tarkistuksiin. Ensinnäkin monissa tarkistuksissa, kun sanotaan jäsenmaat, sanotaan jäsenmaat ja, tai ä, ähm, alueet, Ymmärrän tämän kyllä valiokuntanne kannalta katsottuna, mutta se, miten YMPtä hoidetaan, eh, on asia, jossa lähdetään liikkeelle jäsenmaasta. Jäsenmaat voivat sitten asiat hoitaa. Jos alueita ei mainita, niin se tarkoittaa sitä, ettei aluejärjestöjä ole tai huomioida. Monesti esimerkiksi eh, on olemassa maissa alueelliset maksujärjestöt ja sitten taas eh, on jäsenmaita, joissa kansalliset maksuvirastot asetus hoitavat asiat. Eli jos asetus ei mainitse alueita, niin se tarkoittaa sitä, että asioita näin voi hoitaa. Ja melkein kaikissa puheenvuoroissa esiin nousi eh, maksujen eh, mm, eh, suorittamisen nopeus ja mahdollinen aikaisempikin maksaminen se, miten valvontamekanismit toimivat suorille maksuille, on asia, että toukokuussa, tietyn vuoden toukokuussa hakemukset jätetään ja ensimmäinen joulukuuta alkaen on mahdollisuus saada maksuja, mutta seuraavana talousarviovuonna siitä on kyse, koska ensimmäinen pilari siinä 16.10. Eh, vuosi käynnistyy, eli maksu ikään kuin hoituu seuraavan eh, maksuvuoden puolella. Ja summat ovat suuria eh, ja siksi emme voi siirtyä edellisen vuoden puolelle budjettivaikutusten vuoksi, mutta ennakkomaksut tietysti voidaan yrittää hoitaa aikaisemmin ja niin tänä vuonna on tehtykin, ja tämä mahdollistaa budjettivalvonnan ja hallintotoimet myöskin. Eli ennakkomaksuja tai muitakaan ei voida hoitaa ennen kuin kontrollit on tehty. No miksei tästä voi hyötyä joka vuosi, kysyitte. Ehdotus, joka nyt on esillä seuraavalla kaudella, on esitetty tällaista yleisetumaksun hoitamista 60 eh, alkaen eh, eri maksujen suhteen, myöskin suorista maksuista puhuttaessa. 42.2 artikla, joka esittää, että korot tulisi jäsenmaiden taholta maksaa, jos 36. Eh, yli mennään. Ja nämä mm, korot ovat sitten suhteessa viiveen pituuteen mutta tähän olette jo puuttuneet ja tämä on asia, joka myöskin on tärkeä. Kiitos. Kiitos. En tiedä, haluaako esittelijä vielä kommentoida. En tiedä, onko tarvetta. Enpä muuta kuin e, kiittäisin varjoesittelijöitä käytetystä puheenvuorosta ja myöskin kiitokset komission edustajalle e, vielä tästä viitteestä jäsenmaihin tai alueisiin, niin e, on asetuksia, joissa asia mainitaan, eli asetuksen välisiä eroja on, ja tätä asiaa on tarkasteltu myös muissa yhteyksissä, mutta tähän vielä palaamme ja lähdemme liikkeelle siitä, mitä komissio esitti. Ja tärkeää varmasti on myöskin saada viestiä eteenpäin. Niin kuin Kelly totesi, ei kannata yllättyä, jos EUn talousarvio saadaan linjalle maanviljelijöiden toimien kanssa. Eli 16.10. lähdetään liikkeelle. Tämä ilman muuta elementtinä on parannus nykyiseen ja tervetullut muutos. Kiitos. Thank you. What is left? No niin, tarkistusten aika 21.9. kello 12, eli 21. päivä syyskuuta. Ennen kuin siirrymme viimeisen kohtaan tänään, eli kohtaan 25, kertoisin muutamalla sanalla koordinaattoreiden päätöksistä, e, eilistä sellaisista. Päätimme lausuntojen ja mietintöjen jaosta. Ja voin kertoa, että kuusi budjettiesitystä, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon ja aikapaineiden vuoksi, niin kuin yleensäkin sovittiin, että ei Äh, ole siirrytään näihin siirtoihin liittyen. Äh, puheenjohtajat lähettävät valiokunnalle kirjeen, jossa kerrotaan kuuden äh, siirron hyväksymistä Alankomaille, Irlannille, Espanjalle ja sitten Ranskalle. Sitten ei se lausunnot. Ensinnäkin talouden ohjausjaksosta yksi lausunto, EPP ja ST e mm, ottavat hoitaakseen nämä mutta vielä emme tiedä, kuka Ekonin esittelijä tulee olemaan. Kunhan tämä asia selviää, niin EPP ja ST eh, päättää siitä, eh, kumpi, kumman näistä hoitaa. Uusiutuvat energiamarkkinat eh, menivät Aldelle, sisämarkkinoiden hallinnointi SRlle. Sitten julkiset kuulemiset ja delegaatioiden matkat tehtiin melko nopeat päätökset ensi vuoden delegaatioista. Ja kuusi ehdotusta saatiin EPPltä Bulgarian matkan liittyen. Bulgaria ja Berliini Saksassa SD esittivät Pohjois-Ruotsia ja itäistä Slovakiaa Vihreät esittivät Korsikaa ja tai Sardinia. Ja Gue sitten ehdotti Reunion saarta. Ja päätimme, että esitämme kolmea valtuuskunnan matkaa, eh, josta sitten päätetään eh, enemmistöpäätössääntöä noudattaen. Julkiset kuulemiset päätettiin, että niitä järjestetään kolme ensi vuoden aikana ja sovittiin siitä, että koordinaattorit ja sihteeristölle esittävät ehdotuksen tästä tämän viikon loppuun mennessä perusteluineen ja tavoiteasetteluineen. Ja kolme kuulemista, niistä päätetään kirjallista menettelyä hyödyntäen. Sitten matka Irlantiin, joka pidetään 28.29. marraskuuta. Tähän on seitsemän paikkaa. Ehdotuksen on saatu viisi. Manescu, eh, Monsieur Alfonsi and one eh, member of the... Ja Guelta vielä yksi, nimi ei kylläkään ole tiedossa. Sitten eh, ulkoiset tutkimukset, toteutettavat tutkimukset Koordinaattorit katsoivat, että demografinen muutos olisi yksi aiheista eh, aluepolitiikkaan liittyen internet ja sitten alueiden taloudellinen kehitys ja myöskin analysoidaan eh, talouden kriisin vaikutusta eh, alueelliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen. Nämä olivat siis päätökset, joita tehtiin eilisessä koordinaattoreiden kokouksessa. Ja nyt voimme siirtyä päätyä viimeiseen kohtaan. Kotsalino näyttää olevan paikalla, eli annan saman tien teille puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Sì, molto rapidamente. Eh, è il secondo incontro che facciamo sul tema... Niin, kaupunki. 21. päivä on takaraja tarkistukselle tässä asiassa. Joten tässä teen hieman yhteenvetoa tärkeimmistä kysymyksistä. Ensinnäkin ehdottamme, esitämme, että kaupunkikysymyksessä tulisi esittää jonkinlaista vahvempaa oikeudellista lainsäädäntöpohjaa, sillä vain tällä tavalla on mahdollista toteuttaa todellista kaupunkipolitiikkaa ja strategiaa lähtien liikkeelle toissijaisuuden periaatteen kunnioittamisesta. Ja sitten toinen aihe, jonka esiin nostamme, ovat nämä ulottuvuudet. Voidaan enää ajatella, että on yksi kaupunki ja yksi maaseutualue, erilliset sellaiset, vaan lähdetään liikkeelle eh, yhteen näisestä lähestymistavasta ja eh, siltä pohjalta strategia laaditaan. Tarvitaan tasapainoinen eh, suhde, tarvitaan mm, sellaista maaseutupolitiikkaa, että maaseutua voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisaalta eh, on hyödynnettävä myöskin arvot ja hyödyt, joita voidaan saada kaupunkialueelta. On katsottava, miten mm, voidaan hyödyntää kaupunkialueita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kun kaupungeista puhutaan, ja kaupunkikysymyksestä, niin se on ulottavuutena mielenkiintoinen silloinkin, kun 2020-strategian tavoitteihin pyritään, kun puhutaan ilmastokysymyksistä, ja energiakysymyksistä, mutta myöskin puhuttaessa e, tuotantoon ja jätteiden kierrätykseen e, liittyvistä kysymyksistä kaupungeissa puhuttaessa nämä kysymykset aivan esiin nousevat. Myöskin sosiaalinen eh, kestävyys eh, on tärkeä seikka. kaupunkialueella, kaupunkien reunoilla nämä sosiaaliset kysymykset nousevat esiin ja esiin nousee myös eh, ongelma liittyen uusköyhyyteen, joka on kasvamaan päin. Eli on paljon suuria kysymyksiä ja on katsottava, miten koheesiopolitiikkaa voidaan mm, käyttää kaupunkialueista puhuttaessa. Vaikka alueiden ja valtioiden rooli on tärkeä, niin koheesiopolitiikka tulevina vuosina ja tulevina ohjelmakausina 2007 2014-2020 niin tärkeää olisi eh, kiinnittää enemmän huomiota eh, kaupunkialueisiin myös strategisesti tarkastellen erityisesti kun ajatellaan julkisia investointeja ja kehityksen mahdollisuuksia. Eli erityistä huomiota olisi syytä tähän kiinnittää. Ja tärkeää olisi, että olisi vain yhtä alueellista operatiivista suunnitelmaa, vaan suurten kaupunkien alueita tarvittaisiin myös eh, kunnollisia strategisia suunnitelmia, jotta eh, kohesiopolitiikan tarjoamat resurssit voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. Kaupungista on myös eh, hyötyä. On tärkeää, että voidaan parantaa kaupunkeja, antaa kansalaisille hyvät mahdollisuudet eh, hyödyntää kaupunkiasumista. Ja on tärkeää, että myös kaupunkialueet voivat osallistua eh, kohesipoliittisiin toimiin. Olemme tätä kysymystä tarkastelleet ja toisella käsittely- ja keskustelukierroksella, eh, kun tarkistukset myöskin huomioidaan. Varmasti saadaan sitten aikaan lopullinen versio tästä esityksestä. Kiitos. Eh, thank you very much. Eh, from... Kiitos. Onko sitten varjoesittelijöistä joku paikalla? Is someone who wants to take the floor? Nyt olisi mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Uh, okay, just some uh, remarks. Uh, I will speak in Greek. Είναι μια ενδιαφέρουσα έκθεση και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Tämä on erittäin mielenkiintoinen mietintö ja olisi todellakin tärkeää mieltää kaupunkialue vain rakennuksina, energiana tai luonnonvaroina. Meidän pitää mieltää urbaani kaupunkialue paikkana, jossa pitäisi kiinnostua myös ihmisten välisistä suhteista myös nämä muuttoliikkeet kuuluvat kaupunkialueen kuvaan, jos on puutteita kaupunkisuunnittelussa, jos silloin on politiikassa puutteita, silloin tämä politiikka on <clears throat> sen kaltaista, että se hyödyntää näitä vääriä tilanteita kaupungilla alueella, alue, kaupungissa alueella, jotka läpikäyvät syvää suurta kriisiä. Mehän pyrimme toimimaan siten, että aluepolitiikka ja aluekehitysrahasto keskittäisi paljon huomiota kaupunkien toimintaan myös kohes, kaupungin sisäiseen kohesioon haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota. Meidän pitäisi korjata olemassa olevat puutteet, jotta voisimme taata näiden kaupunkien elinkelpoisuuden ja valvoa siten, että kaupunki- ja maaseutualueiden välillä olisi parempi yhteys. Pitää tätä painottaa nimenomaan nyt kriisiaikana. Mitä puhuja sanoi? Hän puhui kansalaisten osallistumisesta itse kaupunkikäsitteen synnyttämiseen, miten se mielletään, ei ole kyse vain kaupunkikulttuurista, joka olisi syntynyt pelkästään kaupungeissa. Jotkut kaupungit ovat kehittymässä, tällä hetkellä ovat ihan uudesti syntymässä, mutta toiset kaupungit taas läpikäyvät syvää kriisiä, josta ei enää löydä tätä osallistumista tai demokratiaa. Sitäkin pitäisi painottaa tämä lähestymistapa löytyy tästä mietinnöstä ja se on tärkeää. Me tulemme esittämään tarkistuksia tästä ja tekemään lisäyksiä. Kiitos. Okay. Some uh, comments from the commission? Onko komissiolla kommentoitavaa? Chair, I'm representing Kiitos. Minä edustan aluepolitiikan pääosastoa. On hyvä, että näistä aiheista keskustellaan tämän mietinnön pohjalta, kun ajattelemme kaupunkialueiden uudelleen suunnittelua. Muutama kommentti tähän mietintöön liittyen. Komissio on ehdottanut sitä, että kohesio politiikka tältä osalta vahvistettaisiin tulevana kautena niin, että 5 prosenttia korvamerkittäisiin kansallisella tasolla integroituihin toimiin kestävän kaupunkikehityksen parantamiseksi. Mietinnössä mainitaan, että olisi toimia, jotka kohdistuisivat suoraan kuntiin. Tämän 5 prosentin hallinnointi pitäisi delegoida sitten kaupunkikehityksestä vastaaville viranomaisille. Mainitsin, mainittiin myös foorumi, jonka tarkoitus on tehostaa avunkialueiden kehittämistä. Kyllä, me ehdotamme sitä, että kaupunkialueet ja kaupungit ovat mukana tässä. would like to add something? Okay. Deadline for amendments. So, uh, the, uh, would like something? Haluatteko kommentoida? Il tema è, è di una tale complessità che... Aihe on niin monimutkainen, että siihen menisi paljonkin aikaa, mutta komissiolle ja muillekin sanoisin seuraavaa tulevat 30-40 vuotta. He arvioivat niistä sanovat, että suuret kaupunkialueet eh, tulevat muodostamaan erittäin tärkeän tekijän poliittisessa ja muussa kehityksessä. Eh, näin on jo nykyisellään. Euroopassa. Eh, BKT suurin tuottaja ovat kaupungit jo tänä päivänä ja suurimmat ongelmat myöskin kaupunkialueilla syntyvät. Eli jos kohesiopolitiikkaa muta, mukautetaan strategiseksi siten, että tämä urbaani ulottuvuus huomioidaan, niin se olisi varmasti hyödyllinen strateginen valinta tulevaisuutta ajatellen. Pelkästään kun klassisesti tarkastellaan tätä aihetta, vaan myöskin kun huomioidaan nämä uudet ulottuvuudet. Esimerkiksi se, että kaupunki, eh, kaupungeille dimensiona eh, annetaan muunkinlainen eh, merkitys kuin vain, että puhutaan kaupungista versus maaseutualueista on varsin mm, paljon sellaisia asioita, jotka liittyvät siihen, eh, mikä on kaupunkien merkitys ja historiallisten kaupunkien merkitys. Voidaan ymmärtää, että eh, kasvukeskuksena nämä ovat erittäin tärkeitä ja nämä ovat erittäin suuria, isoja aiheita ja komissio esittää 5 eh, prosenttia, mutta tämä menee oikeaan suuntaan. Kaiken kaikkiaan kuitenkin meidän kannattaisi ehkä olla hieman kunnianhimoisempia, koska tämä on sellainen aihealue, joka tulevina vuosina saattaa nimenomaan vaikuttaa siihen, miten Eurooppa saadaan taas kasvun tielle. Kiitos. Kiitos. Tarkistusten määrä aika on 20. syyskuuta kello 12. Seuraava kokous on 8. päivä lokakuuta. Kyllä. Siinä keskitytään avoimiin Open Days-tapahtumaan. Thanks a lot. Kiitti paljon.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 Yeah.